Hei, ja täällä ministeri saa aivan kohta puheenvuoron, mutta sitä ennen minä haluaisin ottaa vastaan teidän, äh, siis esitellä seuraajan. Meillähän on Unkarin kausi seuraavana tulossa ja hän ja tulee, ministeri tulee Unkarista myöskin joukkoomme tänään. Ja sitten voimme äh, kuulla siitä, kuinka Unkarin puheen johtajuutta valmistellaan. Herra Milos Soltais, joka on sosiaalipuolen valtiosihteeri, Sambas Jundas, joka on eh, työministeri. Me toivotamme heille tervetuloa. Ja tässä on hyödyllinen, hyödyllinen istunto alkamassa kaikille meille. Rouva ministeri, minä annan teille ensin puheenvuoron. Eh, teillä on eh, myöskin siis kilpailukykyasiat eh, omassa toimivaltuudessanne. Ja me varmastikin esitämme teille paljon kysymyksiä. Ja noin 10-15 minuuttia saatte puheaikaa. Voilà, je vous remercie. Euh, Kiitoksia. Minä haluaisin antaa ensin hyvän eh, esimerkin unkarilaisille kollegoillemme. Olen hyvin iloinen siitä, että voin tällaisen tärkeän, tärkeimmän valiokunnan omalta kannaltani tavata täällä parlamentissa. Me tiedämme hyvin, minkälainen uusi hallintomuoto on nyt eh, Lissabonin jälkeen tullut ja minkälainen uusi rooli parlamentilla on. Meidän täytyy eh, soveltaa, soveltaa kaikkea sitä nyt käytännössä, mikä parlamentin roolissa on uutta tässä Euroopan unionin rakenteessa. Aivan eh, aluksi Belgian puheenjohtajakausi alkaa sellaisessa vaiheessa, jolloin me tiedämme, kuinka vaikeassa kriisissä olemme olleet ja kuinka olemme vieläkin siellä. Ja tässä on myöskin hyvin tärkeitä päätöksiä tehtävänä Euroopan unionissa ja nämä liittyvät strategia 2020 ja myöskin muihin työllisyysasioihin ja tulevaan työllisyyden Äh, suuntaviivoihin. No ensinnäkin mitä tulee tähän taloushallinnon muotoon, niin minä voin kertoa teille, että tässä puheenjohtajakauden aikana, ainahan tässä on kunnianhimoisia tavoitteita, mutta Belgialla on nyt todellakin sellainen tavoite, että työllisyyspolitiikka olisi poliittisen strategian kaikkein tärkeimmässä asemassa – Erityisesti ajattelemme tätä eh, eh, strategiaa 2020 ja näitä työllisyyden uusia suuntaviivoja. Työllisyyspolitiikka ja erilaiset eh, vastuut, jotka siihen liittyvät, asetamme ne keskelle asetaminen keskiöön ja emme, emmekä voi muuta sanoa kuin, että strategia 2020 on, on meidän täysin meidän tukemamme. Meidän täytyy kuitenkin lobbaustakin harjoittaa, eh, mitä tulee näihin seitsemään lippulaiva hankkeeseen, aloitteeseen, onpa kyseessä sitten teollisuuspolitiikka, nuoret, innovaatiot tai onpa kysymys sitten ilmastonmuutoksesta, niin joka tapauksessa on ilmeistä, että työllisyyskysymykset ovat tällaisia koko kentän kattavia politiikan lajeja ja liittyvät myöskin sosiaalipolitiikkaan. Meillä on viisi, kolme tavoitetta näistä viidestä, jotka ovat strategia 2020 ja se työllisyys on keskiössä, eikä ole pelkästään kysymys pelkästään siis kasvusta, vaan siitä, että saamme luotua työpaikkoja. No tämä prioriteetti on hyvin tärkeä poliittisesti, mutta myös uuden taloushallintomallin takia. Se on uusi asia, josta meidän täytyy varmastikin keskustella. Ja minä voisin nyt kertoa, minkälaiset ovat poliittiset prioriteetit Belgialla sekä lyhyellä tähtäimellä, mikä liittyy kriisin hallintaan, ja sitten eh, muut eh, tavoitteet, jotka liittyvät työllisyysstrategian täytäntöönpanoon. Sitten voimme lyhyesti katsoa sitä lainsäädäntötyötä, mikä on nyt jo meneillään. No ensinnäkin taloushallintoon liittyvä työllisyyspolitiikka. Tässä on tulossa paljon poliittista keskustelua, jonka tiedän tulevan, mutta tässä on nyt sellainen hetki, johon on tartuttava. Ja kun puhun meistä, niin puhun kaikista mm, mahdollisista poliittisista tahoista, jotka liittyvät työllisyyspolitiikkaan. työllisyys on aina ollut tässä vähän sivuasemassa Euroopan unionin politiikassa, vaikka kuitenkin sillä on paljon potentiaalia, jolla se voisi, voisi vahvistaa esimerkiksi artiklasta 48 sisältöä. Tarkkailijat, jotka asioita hoitavat, pitää myös muistaa, että sosiaalinen ulottuvuus on, on tärkeä meidän tehtävämme on parantaa markkinoita työllisyyspolitiikalla ja tämä onkin hyvin tärkeä ulottuvuus sillä tavalla, että sosiaaliset kysymykset tulevat huomioon otetuiksi. Mutta mikä useimmiten unohtuu, on yhtä tärkeä rooli makroekonomisella tasolla ja nimenomaan se, että työllisyyspolitiikkaa pitää hoitaa ennakoivasti. ei pelkästään makrotaloudellinen keskustelu, vaan myöskin taloushallintoon liittyvät keskustelut mm, ja talouden valvontakysymykset liittyvät tähän kiinteästi. Mitä tulee tarjontaan, se on tietenkin kilpailupolitiikan yksi tärkeä osa, mitä tulee sitten ihmisiin, investointiin, inhimilliseen pääomaan, niin – on aivan selvää, että eurooppalaiset eh, taloudet eh, voivat huonosti, jolle investoida työvoimaan ja inhimillisiin resursseihin. Siis suorastaan aivoihin ja siihen, että on monenlaista eurooppalaista työvoimaa eh, käytettävissä. Eli minkälaisia työpaikkoja tarjotaan meidän täytyy tietää, että tähän vaikuttaa myöskin demografinen kehitys, joka on meneillään. Ja jolleivät e, yritykset osallistu työelämän asioihin enemmän, niin meillä on todellisia kilpailukykyongelmia tulossa. On aivan selvää, että työllisyyspolitiikka liittyy työn kustannuksiin, palkkapolitiikkaan ja sen muotoilemiseen, työpaikkojen luomiseen ja siihen, että ennakoidaan, mitkä ovat avainsektoreita, jotka jatkossa äh, luovat työpaikkoja. Teollisuuden rakenteet ovat muuttumassa ja näin edelleen. Ja tähän liittyvät tietenkin myöskin budjettikysymykset, koska työllisyyspolitiikka ja budjetti liittyvät yhteen. Jos on paljon työttömyyttä, niin onhan selvää, että siitä aiheutuu myös monenlaisia kustannuksia ja vähemmän verotuloja. Mitä sitten kilpailukykyyn tulee budjetti kannalta katsottuna, on, että, että innovaatioiden kannalta työllisyyspolitiikalla on siinäkin kaikkein merkittävin rooli. Meillä on ollut viime viikolla epävirallinen ministerikokous. Van Rompuy oli mukana ja hän kertoi omista näkemyksistään. Me yritimme toimia sillä tavalla, että seuraavat päätökset, joita tehdään taloushallinnon kysymyksissä – ja tämä task force, joka on perustettu asian tiimoilta, niin että toivoisimme siitä siinä yhteydessä, että makrotaloudellinen valvonta, samoin kuin temaattinen valvonta, meillä on siis kaksi ehdotusta valvonnan osalta, ei pelkästään toimittaisi 121 artiklan mukaisesti, vaan 148 artiklan mukaisesti. Ja neuvoston pitäisi tätä makrotaloudellista mm, valvontaa ja sen, sen jälkeen pitäisi saada syntymään uusia, mm, uusia ehdotuksia ECOFIN neuvostolle ennen kevättä. Uudistusohjelmia ja konvergenssiohjelmia, mutta myöskin ennen kuin he kesäkuun huippukokous pidetään. Sitä ennen tarvittaisiin suosituksia työllisyyspolitiikan osalta. Ja mitä sitten näihin suosituksiin tulee, niin ei ole pelkästään kysymyksessä budjettikysymykset, vaan aina työllisyyskysymykset. Teidän valiokuntanne täytyy varmastikin talous valiokunnalle antaa oma lausunto, mutta joka tapauksessa pitäisi sekä sosiaalipuoli että työllisyyspuoli saada aina, aina rinnakkain toimimaan. Hyvin konkreettisia ehdotuksia odotetaan komissiolta. Ja meillä onkin niitä jo sitten, meillä on epävirallisen neuvoston tiimoilta sellainen paperi, joka lähetetään puheenjohtajalle. Siinä on ehdotettu erityyppisiä keinoja, joita eri maissa voitaisiin tehdä task force kysymyksessä. Ja johtopäätökset sitten työ- ja sosiaaliministerien kokouksesta tulevat sisältämään taloushallinnon uuden, uuteen rakenteeseen liittyviä ehdotuksia. Jos tämä nyt ei olekaan päätöksentekostrategian ytimessä, niin on hyvin paljon, paljon asioita, joissa työllisyyttä kuitenkin sivutaan. No mitä sitten poliittisiin tavoitteisiin tulee hän pitemmällä ja lyhyemmällä aikavälillä? Lyhyellä aikavälillä niin tämä kriisikysymys ja kriisistä pääsemisen kysymys ja se, kuinka työllisyyttä voidaan ja työllistämistä tukea. Monissa maissahan on tehty jo toimenpiteitä. Me yritämme katsoa, minkälainen lähestymistapa olisi mahdollinen. Tässä vaiheessa on ehkä vähän liian aikaista aikaista tehdä kaikkea toimia, koska nyt kasvu on vielä liian hidasta. Ja mm, saattaa olla, että budjettikuri on nyt vielä siinä vaiheessa, että nyt on vähän liian aikaista mm, vielä lähteä näistä kriisin torjuntatoimista mm, poispäin. Ja EMKon raportin mukaan siis eh, teidän mietintönne näkemykset ovat sellaisia, jossa myös puhutaan kriisin jälkeisestä ajasta viiden vuoden päästä, kymmenen vuoden päästä. Ja kun työttömyys nousee ja Euroopassa on paljon työttömyyttä, niin tässä ei tietenkään voida jättää miettimättä myöskin näitä lyhyen ajan, lyhyen ajan ratkaisuja. No mitä sitten pitempään aikaväliin tulee, niin me olemme tästä kriisistä ulostuloon valmistautuneet. Meillä on ollut myöskin halu valmistella rakennerahastoista käytävää keskustelua. tällainen keskustelu on tulossa ja se liittyy kaikkeen koko tähän kontekstiin. Mitä voimme tehdä omalla kaudellamme ja syksyn epävirallisen ministerineuvostoon mennessä me voimme suuntaviivat työllisyydelle hyväksyä. Meillä on ollut mahdollisuus jo tavata ja tiedän, että tyytymättömyyttä on ollut parlamentin puolella liittyen siihen, miten nämä Eh, suuntaviivat sitten tullaan hyväksymään, koska niitä ei ole vielä hyväksytty. Minä olen ehdottanut, että meillä olisi epävirallinen kokous eh, esittelijän kanssa huomenna, ylihuomenna, jotta me voisimme yhdessä valmistella keskustelua ja suuntaviivoja. Ja voisimme katsoa niitä prioriteettiaiheita, joita te olette itse esittäneet ja mitä tulee indikaattoreihin tai alaindikaattoreihin, no tämä on sellaista terminologiaa, jota käytetään. Työllisyyssuuntaviivojen hyväksyminen, niin ne liittyvät työllisyyspolitiikkaan ja talouspolitiikkaan. Ja mitä sitten tulee Mitä on sitten hiilettömään talouteen siirtyminen? Tässä on kaksi keskustelua käytävänä, joka liittyy siis myöskin työllisyyspolitiikkaan. Viime viikon epävirallisessa ministerineuvostossa me olemme päättäneet, että meillä on ministerikonferenssi syyskuun lopussa 28. ja 9. Ja siihen on rakennettu ja laadittu tällainen siirtymävaiheen suunnitelma vihreisiin työpaikkoihin ja työllisyysvaliokunnan mietintö, joka on, on tulossa. Ja varsinkin parlamentin näkemys ja tuleva ministerikonferenssi ja komission valmistelut. Meidän on päätelmiä valmisteltavaa tähänkin strategiaan Euroopan unionin tasolla. Ja sitten kolmas asia on työllisyyspuolella liittyy ihmisten eh, työelämän pituuteen eläkkeisiin ja meillä tulee olemaan konferenssi eh, Dublinin säätiön kanssa, jossa aiheena sitten on eh, uran pidentämiskysymys. Kuitenkin täytyy muistaa, että työn laatu ja työllis, työpaikan muuttuminen ovat sellaisia kysymyksiä, että me voimme tästä asiasta pitää konferenssin. Ja sitten toinenkin seminaari pidetään hyvin oleellisista asioista. Vihreät työpaikat eh, ja, ja muut uudet työpaikat. Täytyy myöskin tässä asiassa ennakoida kaikenlaisia par- tarpeita, joita on, ja miettiä, minkälaisia taloudellisia seurauksia sillä on. Siis kaksi päätavoitetta. Sitten kolmas päätavoite on asia, johon komission kanssa valmistaudumme. 27 maan kanssa komission, komission kanssa valmistellaan rakennemuutosasioita. 11. 19.11. konferenssi, jota me valmistelemme ja työuran pidentämiskysymyksiä sillä tavalla, että me voisimme näitä uusia rakenteita jo ennakoida ja siirtymiä, siirtymiä valmistella. Sekin on asia, johon on tehtävä sopeutustoimia. Ja sitten joustoturvakysymys nuorisokysymys. Niin, mehän tulemme järjestämään tästäkin aiheesta tärkeän konferenssin ja katsomme, mitä tuleman pitää joulukuun epävirallisessa huippukokouksessa. Meidän tarkoituksemme on myös toimia työmarkkinoilla tapahtuvan syrjinnän torjumiseksi 6. marraskuuta järjestetään tästä kokous. Niin ikään pyrimme, pyrimme parantamaan monimuotoisuutta kaiken kaikkiaan työmarkkinoilla. Naisten ja miesten välinen tasa-arvo on niin ikään lähellä Belgian sydäntä. Kello 11 me puhumme tästä aiheesta enemmän tänään tässä valiokunnassa. Tässäpä olivat kaikki tärkeimmät prioriteettimme, jotka liittyvät pitkään aikaväliin. Sitten lainsäädäntötyöstä. Siitä voimme puhua vielä ehkäpä kysymysten yhteydessä, mutta me pyrimme joka tapauksessa kiinnittämään huomiota suuntaviivojen täytäntöönpanoon, mitä tulee työaikadirektiiviin. direktiiviin Komissiohan tällä hetkellä valmistelee omaa kantaansa vaikutusarvion perusteella, joka on tehty ja myös toisen konsultaation perusteella. Eli se ei varmastikaan ehdi enää meidän puheenjohtajakaudellemme, se on sitten Unkarin heiniä. Niin ikään direktiivi, joka suojelee työntekijöitä magneettikentiltä, sellainen on odotettavissa vuonna 2010 lokakuun lopussa. Sitäkin tulemme käsittelemään samoin kuin äitiyslomakysymyksiä, joka on tällä hetkellä naisten valiokunnan tekemän työn alla. Joka tapauksessa tiedämme, että nämä molemmat valiokunnat ja niiden esittelijät ovat erittäin aktiivisia kaikissa näissä kysymyksissä ja olemme kyllä kuulolla sen suhteen, mitä he sanovat. Myös, tämä, myös pähkinä purtavaksi on maahanmuuttokysymys myös kausityöntekijöitä käsittelevä direktiivi. Se varmasti tulee keskusteluttamaan meitä vuonna 2011. Sehän lankeaa sitten Unkarin puheenjohtajalle. No niin, tässäpä kaiken kaikkiaan lyhyestä virsi kaunis tyyppisesti se, mitä Belgia puheenjohtajakaudellaan aikoo saavuttaa. Pyrimme tekemään parhaamme voidaksemme toteuttaa ohjelmaamme. Pyrimme tekemään yhteistyötä eri hallitusten kanssa. Toivottavasti mekin saamme hallituksen vielä tässä piakkoin paikalleen. Se varmasti avittaa asioiden kulkua. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia tästä hyvästä esityksestä. Mehän olemme jo mehän olemme valtuuskuntana jo tavanneet teidät teidän omalla maaperällänne. Olen oikein iloinen siitä, että tällainen toimitushallituskin voi näin kunnianhimoisen ohjelman esittää. Meillä on kahdeksan, ainakin kahdeksan puheenvuoropyyntöä tällä hetkellä, 25 minuuttia vain aikaa, joten kaksi minuuttia per nenä. Edustaja Chebauri ja sen jälkeen Alessandro Serkas.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 rouva ministeri. Kun ajattelemme tulevaisuuden työllisyyspolitiikkaa, niin huomaan, että me ajattelemme aivan samoilla linjoilla. Parlamentti ja puheenjohtajavaltio ovat samoilla linjoilla, mikä mielestäni on hyvä. Kuuntelin teitä ja minä huomasin erään virkkeen lauseen siellä joukossa. Te sanoitte seuraavan ajatuksen. Kun me puhumme työllisyyspolitiikasta me olemme usein häviäjiä. Ja se vähän hätkähdytti minua, kun me nyt mietimme, kuinka me pääsemme tästä kriisistä ulos ja etsimme sellaisia strategioita, niin meidän täytyy miettiä erityisesti työllisyyspolitiikkaa ja täytyy erityisesti miettiä sitä, kuinka kriisistä päästään ulos. Kysymys kuuluu seuraavasti. Mitä te olette mieltä muista politiikan lajeista? Muut politiikan, la, politiikat, joita tarvitaan, kun strategioita pannaan täytäntöön. Tässä minulla on esimerkiksi PK-yrityksiin liittyvä strategia mielessä. Ja miten me saisimme syntymään tilanteen, jossa pienet yritykset loisivat työpaikkoja? Emme ole puhuneet rahoituskysymyksistä, mutta ajattelen tässä kohesiopolitiikkaa. Kohesiopolitiikka nimittäin on sellainen politiikalle, joka tukee työllisyyspolitiikkaa. Hyvä. Gracias, señora presidenta. Señora ministra Milke. Kiitoksia, puheenjohtaja. Rova ministeri, itse olen sosialistiryhmän koordinaattori ja tässä ominaisuudessa haluaisin toivottaa teille mitä parhainta menestystä puheenjohtajakaudellanne. Teillä on täysi tukemme ja minä luotan kyllä Belgian puheenjohtajavaltiona. Belgia on hieno maa. Sillä on pitkät eurooppalaiset perinteet. Se on sitoutunut sosiaalisiin kysymyksiin ja työntekijöiden oikeuksiin liittyviin kysymyksiin. Voitte varmasti laskea meidän vilpittömän tukemme varaan. Minulla olisi muutama kysymys, jotka haluaisin esittää teille. Tämä varmasti antaa teille mahdollisuuden käsitellä niitä asioita, jotka ehkäpä jäävät käsittelemättä esityksessänne. Viimeisimmässä EPSCO-neuvoston kokouksessa kuultiin Van Rompäyn työstä, hänen työryhmästään ja artiklasta 1, 4, 8, siihen liittyvästä työstä. Mutta meille kaikkein tärkeintä on se, että perussopimusta täytäntöön pannaan täysimittaisesti niin, että ne eivät jää vain kirjoitukseksi paperille, vaan että puhdutaan, siirrytään sanoista tekoihin. Pari sanaa lainsäädäntöaloitteista. Äh, ensinnäkin maahanmuuttokysymyksestä. Minä itse olen esittelijänä työlupia käsittelevässä asiassa ja samoin myös kausityöntekijöitä äh, käsittelevässä asiassa. Espanjahan halusi yhteisymmärryksen jo ensimmäisessä käsittelyssä, mutta tämä ei ollut mahdollista. Oli nimittäin paljon ongelmia, jotka liittyivät kausityöntekijöihin tai tilapäisiin työntekijöihin, tilapäisissä työsopimuksissa oleviin työntekijöihin. Minä olen lähettänyt kirjeen, joka koskee tätä yhtä yhtenäistä työlupaa. Ehkäpä te voisitte perehtyä tähän kirjeeseen ja sen sisältämiin muutosehdotuksiin. Olisi myös kiintoisaa kuulla, mitä mieltä olette tuki- ja liikuntaelintautia käsittelevästä aloitteesta. Ja entäpä sitten epätyypillinen työ? Tuleeko siitä direktiivi? Kiitoksia. Seuraava puhuja. για την παρουσία σας και την προσπάθεια που κάνετε Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee kriisin torjumiseen, niin ja sosiaalipolitiikkaa puoliin. Monissa maissa leikataan sosiaalikuluja ja tämä tietysti huolestuttaa. Meidän täytyy saada uusia ihmisiä työllisyysmarkkinoille, on koulutettava työntekijöitä – kun, silloin, kun yritykset siirtävät tuotantoa. Seuraavien kuuden kuukauden aikana teidän prioriteettinne tässä asiassa, kuinka aiotte saada tasapainon nämä kaksi puolta? Kiitoksia, rouva Lin ja sitten herra Konsa. Good to see you again. Kiitoksia, että tulitte. On oikein mukava nähdä teidät täällä. Kolme kysymystä lainsäädäntökysymyksistä. Ensinnäkin raskaana olevat työntekijät. Olisi oikein hyödyllistä, jos voisitte kertoa meille 18 tai 20 viikosta, maksetusta viikosta, mitä, minkälaista tunnelmaa neuvostossa Äh, vallitsee sen suhteen, aiotteko tukea tätä aloitetta. Olen ymmärtänyt, että jäsenvaltiossa on erilaisia perinteitä ja talouskriisi ei varmasti äh, avita asiaa ollenkaan. Toinen on tämä sähkömagneettinen kenttäasia, siitä laadittava direktiivi. Haluaisin kuulla, mikä olet, Oletteko sitä mieltä, että meidän vaatimamme asiat tulisi sulkea direktiivin ulkopuolelle? Ja entäpä sitten ka- hitsaus, tällainen kaivostoimintateollisuus ja liittyvät sähkömagneettiseen ongelmaan liittyvät asiat. Entäpä sitten syrjinnän torjuntadirektiivi, sehän nä- näkyy jumittuneen neuvostoon ja me olemme kyllä jatkuvasti peräänkuuluttaneet jonkinlaisia, jonkinlaista liikettä, mutta minkälaista liikettä neuvostossa ei tapahdu. Voisitteko te nyt puheenjohtajavaltiona tehdä jotain, jotta tämä syrjinnän torjumisdirektiivi pääsisi liikkeelle? Kiitoksia. Nyt minä muistutan, että lisää puheenvuoroja ei oteta. Täällä on vielä kolme jäljellä ja siirretään seuraavaan keskusteluun. Herra Kosa ja sitten Rova Karimadeli. Köszönöm szépen a szót. Üdvözlöm itt a miniszterasszonyt. Puheenjohtaja, minä toivotan teille teidät tervetulleeksi tänne ministeri joukkoomme ja minä olin hyvin tyytyväinen, kun tässä ohjelmassa oli vammaisten ongelmia otettu mukaan. Nämähän olivat esillä jo eh, Espanjan kaudella, mutta valitettavasti sitten ei saavutettu kovinkaan kummoisia tuloksia. Jos me puhumme nyt sitten työmarkkinoiden laajentamisesta, niin pitää kysyä, että miten voidaan tarjota vammaisille lisää työpaikkoja. Onko Belgialla jonkinlaista ohjelmaa ja hanketta tämän suhteen? Toinen asiani liittyy ohjelmiin, jotka liittyvät perhe, perhekysymyksiin. Ja me tiedämme, että eh, väestö vähenee ja suhteellisesti tulee olemaan paljon enemmän vammaisia. Sosiaalipalvelut vammaisille ja palvelut perheiden suojelemiseksi näissä perheissä, niin onko teillä mitään ohjelmia, joita te olette ehdottamassa Belgian kaudella? Näihin ongelmiin nimittäin, näihin perheiden ja lasten ongelmiin, joita vammaperheissä on, niin ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Jonkin aikaa sitten oli lainsäädäntöehdotus, jossa ehdotettiin eurooppalaista peruskirjaa vammaisille. Tällä tavalla oltaisiin varmistettu vapaa liikkuvuus myös vammaisille Euroopan unionissa. Tämä vaikuttaa myöskin sosiaalipalveluihin. Hyvin tärkeä kysymys. Kiitos. Ja sitten sitten eh, Rova Deli. Merci, madame la Kiitoksia, puheenjohtaja. Ja kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia ministeri. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin eh, köyhyyden vastainen teemavuosi ja sitten eh, ja sen jälkeen toinen kysymykseni liittyy palkkatasa-arvoon. Miten voisimme varmistaa osallistavat työmarkkinat ja sen, että työttömät voitaisiin aktivoida, etteivät he syrjäytyisi? Tämä on mielestäni erittäin keskeinen kysymys, joka täytyy ratkaista, jos halutaan torjua köyhyyttä. Täytyy myös muistaa, että välttämättä työntekokaan ei enää suojele ihmisiä köyhyyden riskeiltä. Pelkialla puheenjohtajavaltiona on kyllä paljon työtä, jos se haluaa saattaa tämän köyhyyden vastaisen teemavuoden onnelliseen päätökseen. Kysymykseni kuuluu, ai onko Belgia puheenjohtajavaltiona valmis tukemaan eh, eurooppalaista aloitetta, jonka tarkoitus on saada todellakin direktiivi eurooppalaisesta minimipalkasta tai minimitulosta pikemminkin. Toinen kysymykseni liittyy työolojen heikkenemiseen Euroopassa – 160 miljoonaa henkilöä eivät pääse millään tavalla minkälaiseen terveydenhuoltoon tai onnettomuuksien mm, estämisen, estämistoiminnan piirin työpaikalla. Kansainvälisessä työjärjestössä ilossa on arvioitu, että työntekijät altistuvat paitsi sähkömagneettisille säteilylle, myös kaikenlaisille muille uhkille. Myös kanserogeeneille työntekijät altistuvat. E, Madame Pascal Grun, Monsieur Stéphane Hughes. Merci Madame la Présidente et merci d'être... Kiitoksia Kiitoksia ministerille siitä, että he ovat tulleet paikalle. Kun puhutaan työllisyydestä ja työllisyyteen palaamisesta, niin tämä liittyy myöskin sosiaalirahaston kysymyksiin. Nyt on jo budjettia seuraavalle ohjelmakaudelle 2014-2020 ollaan jo laatimassa. Mitä tulee Euroopan sosiaalirahastoon ja rakennerahastoihin, niin on ehdotuksia yksinkertaistamiseksi. Onko teillä jotakin sanomista tästä, eh, tästä asiasta? Täällä on 18-20 viikkoa kulunut eh, ja tämä liittyy edellisen kysyjän kysymykseen työturvallisuuteen ja lihasrappeumatautiin. Onko belgialaisilla joku aikomus puuttua näihin? No, jotta mm, ministeri ainakin voi kuulla kaikki kysymykset, vaikka ikään kaikkeen vastata. Monsieur Yksi. Thanks, President. Kiitoksia puheenjohtaja. First on the issue of employment being a central concern in macroeconomic policy. We agree with you totally on that. Että työllisyys on makroekonomisen politiikan kaikkein tärkein kysymys. Kaikissa jäsenvaltioissahan pitäisi vuoden 2013 mennessä viedä vaje alle 3 prosenttiin. Mielestäni meidän tulisi myös ottaa työllisyyspolitiikka tähän kuvioon? Onhan se ihan ok, että pyritään kolmen prosentin vajeeseen, mutta ei kenen, minkään jäsenvaltion sitten samalla pitäisi joutua viiden, yli viiden prosentin työttömyyteen. Onko teillä mitään konkreettisia ehdotuksia, joiden myötä talouden hallintoa voitaisiin muuttaa niin, että työllisyys otettaisiin mukaan, kun puhutaan vajeiden vähentämisestä. Sitten kysymys. Me hiljan äänestimme sitä vastaan, että että itsenäiset autonkuljettaja, tai siis rekka kuorma-auton kuljettajat sisällytettäisiin työaikadirektiiviin. Nyt kuitenkin monet sanovat, että me olemme tehneet virheen jo toistamiseen ja että tällaiset, siis heidät otettiin mukaan tähän direktiiviin, mutta meidän tahdostamme huolimatta, mutta nyt on ymmärretty, että on tehty virhe. Mitä, <clears throat> mitä mieltä Belgia puheenjohtaja maana on tästä? Pitäisikö tämä virhe korjata? Mm, Madame Arkin, puis... Rova Harkin. Thank you and for... Kiitoksia. Ennen kaikkea tervetuloa Belgian edustajat ja onnea ohjelmalle. Ne toivottavasti kaikki tavoitteet saavutetaan. Minulla on muutama lyhyt kysymys. Ensimmäinen on se, minkä Steven esitti makrotaloudesta. En siis toista kysymystä enää. Olen täysin samaa mieltä sitä, mitä hän sanoi. Lisäisin siihen vaan, että, että tietysti halutaan laskea kulutuskuluja, mutta sosiaalipalvelut ovat myös hyvin tärkeässä asemassa. Toinen kysymys liittyy siihen, että asiakirjojen mukaan Belgian, Belgian puheenjohtajamaana haluaa, haluaa tutkia minimitulomahdollisuuksia. Voisiko, voisitteko tätä vielä selventää tarkemmin? puis le dernier intervenant... Herra Falbe ja viimeisenä sitten Bisot Falman. Monsieur Falbe. ja bych se chtěl paní ministrině zeptat na... Kiitoksia. Minulla on kysymys ministerille. Kysymykseni koskee organisaatiota, joka on kenties ää, aika poikkeuksellinen organisaatio. Kyse on nimittäin belgialaisesta unicef organisaatiosta. Otaksutteko te, että tällä organisaatiolla on mitään vaikutusta ja miten aiotte tehdä yhteistyötä näiden henkilöiden kanssa, jotka edustavat itsenäisiä ammatinharjoittajia ja pk-yrityksiä? Merci, Madame Bisotto. Rova Bisotto. Grazie, Presidente. Buongiorno. Kiitos puheenjohtaja, hyvä ministeri. Meidän tavoitteenamme on edistää sosiaalista mallia. Tärkeää ei ole niinkään sen muuttaminen. Pelkialla on hyvin, eh, hyvin eh, laaja eh, sosiaalinen järjestelmä. Mitä olette itse mieltä tästä minimipalkasta? Sitten vähemmistöistä ja naisten oikeuksista. Olen äh, kysynyt komission kantaa burkka-asiaan. Eikö siinä sitten rikota naisten oikeuksia? Tiedämme, että Belgia, kuten myös Espanja ja Ranska, ovat laatineet lain tästä asiasta ja ovat kieltäneet burkan käytön. Haluaisin tietää, aikooko Belgia puheenjohtajana maana edistää tätä asiaa Tässähän on kyse kuitenkin myös naisten integroimisesta ja turvallisuudesta. Kiitoksia. Anteeksi nyt kolmelle kollegalle, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa, mutta joiden puheenvuorot siirtyvät. Nyt annan äh, ministerille aikaa vastata jonkin verran näihin kysymyksiin. Kiitoksia. Minä nyt yritän vastata kaikki, kaikille mutta koska tässä nyt on hyvin vähän aikaa, niin katsotaan miten käy. Ensinnäkin kysymys ähm, Eera Borilta. On aivan selvää, että työllisyyspolitiikka on sellaista, että se on transver transversaalista ja siinä on paljon muutakin politiikkaa, joka tukee tätä, kuten esimerkiksi PK-yritysten eteen tehtävät toimet ja small business ähm, sektorilla on monenlaisia aloitteita tässä strategia 2020-kin. kollegani, joilla on puheenjohtajamaan puolesta työ, toimivaltuutta näissä kysymyksissä. Heillä on eh, hyvin suurta dynaamisuutta ja yrittävät tätä yrittäjyyshenkeä saada eh, virkistettyä. Mitä tulee sitten rahoituspuoleen, niin, eh, niin vastaan näihin muihin kysymyksiin. Meidän täytyy ottaa vastuut, väistämätön vastuu, joka meillä on budjettikurista, ja miettiä siihen liittyen investointeja avainaloille. Meillä on tietenkin painopistealueita tämän rahoituksen ja niiden sektoreiden suhteen, joihin investoimme, jotta työllisyysmarkkinaa tuettaisiin. Herra Serkas, me olemme tavanneet eh, juuri siinä mielessä, että katsoisimme kuinka tarkistukset, joita te puolustatte ja se kanta, jota te ajatte, ja liipevaliokunnan kanta, niin kuinka niitä voitaisiin yhdistää sillä tavalla, että voitaisiin edistää direktiiviä, joka on yhden kortin politiikka maahanmuuttosektorilla ja miten me voitaisiin, voisimme käyttää muita välineitä sen saavuttamiseksi – ja kausityöntekijöiden sosiaaliturva ja tällaiset kysymykset. Ehkä tämä keskustelu voidaan yhdistää muihin välineisiin, jotta voidaan sitten tarkkaan katsoa, ettei tätä ei-diskriminointipolitiikan tavoitetta. Joka tapauksessa asioita yritetään viedä eteenpäin ja otetaan huomioon, minkälaisia odotuksia teillä on täällä. Sitten kysymys siitä, että kuinka voidaan tukea heikompia ryhmiä, kuten naisia, ulkomaalaisia, nuoria, ja, ja se, että saadaan vanhempia ihmisiä osallistumaan työmarkkinoille. Yksi suurimmista haasteista on nimenomaan katsoa, minkälaisia, minkälaista pätevyyttä markkinoilla tarvitaan. Ja sehän onkin tietenkin haaste, haaste meille Euroopan politiikassa. äitiyslomadirektiivi hyvin suuri ongelma, koska erilaisia näkemyksiä on. Siis naisten valio- asiavaliokunnassa ja tässä valiokunnassa on hyvin erilainen näkemys asiasta. Täytyy löytää järkevä konsensus, joka myöskin täyttää sitten meidän budjettivaatimuksemme. Meidän on eri maissa myöskin vastattava erilaisiin budjettihaasteisiin. Ja kaikki tämä vaikuttaa tietenkin siihen, kuinka keskustelu etenee. Teillä on valiokunnassanne varmastikin hyvin järkevä, järkevä ehdotus. Me yritämme tässä kahden valiokunnan välillä tasapainoilla ja myöskin Euroopan muiden instituutioiden kanssa, jotta me löytäisimme sellaisen konsensuksin, jolla tämä direktiivi saataisiin etenemään. Täytäntöönpanopäivästä pitäisi myöskin puhua. No joka tapauksessa yritämme edistää asioita, mutta kuitenkin järkevällä tavalla. Ja, ja juuri sen mukaan, mitä tämä valiokunta on tarkistuksia ehdottanut. No sitten vammaisten kysymykset. Se on hyvin tärkeä prioriteettimme ja meillä on tasa huippukokous tulossa, jossa me, johon me valmistelemme johtopäätelmiä. Tässä oli toinenkin kysymys, joka liittyi asian Rova Linne. syrjintädirektiivi. Te tunnette sen hyvin ja tiedätte, että on aiheita, joista voidaan päästä nopeammin konsensukseen ehkä temaattisesti lähestyen kysymyksiä, josta vammaisuus olisi yksi teema. Ja tämä viittaa siihen problematiikkaan, jonka teidän kysymyksessäni oli tästä elektrosähkömagneettiselta säteilyltä suojautumisdirektiivissä. Meidän täytyy tietenkin ottaa yhteyksiä eri suuntiin, jotta me voisimme vastata kaikkiin näihin temaattisiin kysymyksiin, joita teillä on. Joten tässä vammaiskysymykseen yritämme todellakin panostaa ja sitten eurooppalainen perusoikeuskirja on tietenkin tavoitteena se, minkä te tässä mainitsitte. Sitten asiakirjat, jotka ovat minun toimivallassani, niin me emme puhu köyhyyden vastaisesta taistelusta. Tässä kollegani, joka on tulossa tänne, ministeri Loreton Kelenkse, hoitaa tätä. Minulla on työllisyyskysymykset omassa hoidossani ja tietenkin työllisyyspolitiikka liittyy köyhyyskysymyksiin, mutta se on tietenkin vähän laajempi kysymys. Me kiinnitämme eh, hyvin paljon huomiota myöskin köyhiin työntekijöihin. Loreton Klinks eh, tulee puhumaan omalta osaltaan, mutta meillä on eh, myöskin tavoitteena tällainen minimipalkka Belgian puolelta. Epävirallinen ministerineuvosto tulee käsittelemään sosiaaliasian ministerit tätä asiaa. Sitten työolosuhteet, kuten olette huomanneet, meillä on tarkoituksena katsoa koko asialistaa ILOn asettamia standardeja tällaiselle säälliselle työnteon tasolle onpa sitten minkälaisia ongelmia tahansa, psykososiaalisia ongelmia, mutta joka tapauksessa pitää tähän kiinnittää huomiota tähän työntekijöiden suojeluun työn, työterveyden kysymyksissä ja työolosuhteiden määrittelemisessä. Sitten Euroopan sosiaalirahasto, tärkeä kysymys sekin. Minä en äsken puhunut siitä, kun aikaa ei ollut. Erittäin tärkeä kysymys. Jos me tarvitsemme voimakasta strategiaa, niin me tarvitsemme hyvät keinot sen käyttämiseen myöskin työllisyyssektorilla. Me olemme odottamassa komission ehdotuksia, jotka ovat tulossa syyslokakuussa ja erityisesti budjetin uudelleen tarkastelun yhteydessä katsomme, mikä, mitä on tulossa. Me olemme hyvin aktiivisia ja haluamme, että ehdotukset ovat hyvin kunnianhimoisia ja sitten täytyy sopeuttaa rahaston tilanne siihen, mitkä tarpeet ovat. Sitten taloushallinto. Sehän onkin suuri keskustelu. Tähän mennessä neuvosto on siihen hyvin laajasti sitoutunut ja ainakin asian sillä tavalla hoidossa, että se edistyy. Ei ole pelkästään ekofinnistä kysymys, vaan asioista on päämiesten tasolla jo päätetty. Ja lokakuussa sitten on asiasta mm, kokous. Ja mielestäni koordinointia on ehdottomasti parannettava ja myöskin makrotaloudellisia eh, ehdotuksia on, on katsottava ja indikaattoreita luotava useammassakin kontekstissa. Komissiossa ja eri valiokunnissa ja neuvostossa pitää tehdä toisiaan täydentävää työtä. Tästä ei ole, mitään, ei ole kysymys minkäänlaisesta taistosta kysymys, vaan me tarvitsemme sellaista tehokasta työllisyys- ja hallintopolitiikkaa. Ja me tiedämme sitten, että melko lyhyessä ajassa meidän täytyy päästä budjettitasapainoon. Vaikka meillä onkin kunnianhimoiset tavoitteet tulevan investointinäkemyksen puolesta, niin meidän täytyy kuitenkin muistaa asioita. Mitä sitten itsenäisiin kuljettajiin tulee, niin toinen käsittely on menossa. Meillä on työmarkkinaosapuolet komission kanssa. Ne ovat neuvotelleet ja mitään uutta esitystä ei vielä ole, mutta asiaa, asiaa ollaan äh, harkitsemassa ja keskustelemassa. Ensimmäisiä luonnoksia komissiolta on olemassa, jotka sitten liittyvät työolosuhteisiin ja Rova Harkin, minä varmasti siihen jo vastasinkin. Sitten minimipalkka, sanoisin minimitulo mieluummin kuin palkkaa. Kollegani, kun hän tulee, niin hän varmaan puhuu tästä asiasta. Unison rooli. Se on asia, joka liittyy työmarkkinaosapuoliin. Se on, mm, on tällainen keski, luokan edustajajärjestö Belgiassa. Ja sen edustuksellisuus eurooppalaisella tasolla, niin me katsomme, minkälainen, mikä sen rooli tulee olemaan tässä taloushallintostrategiassa 2020 strategiassa. Mikä työmarkkinaosapuolten rooli on näissä kysymyksissä jatkossa? ja roolin kasvu uudessa taloushallinnossa jää nähtäväksi. Sitä Rova Bisotto en usko, että pelkästään eh, nostamalla tiettyjä varoja eh, ja eh, ostovoimaa kohentamalla, niin ne eivät ole pelkkiä, pelkästään keinoja, vaan houkuttelevia työpaikkoja ja minimipalkkoja tarvitaan. Tarvitaan myöskin liitännäistoimia ja, ja tukemaan erilaisia työllistymismahdollisuuksia. Sitten burkka. Tiedätte, mitä Belgiassa on päätetty asiasta. Yksimielinen päätös tehtiin. Tiedätte, mikä kantani siihen on. Nyt kun huomaan, kuinka arkaluontoista tämä keskustelu on tästä syrjintää koskevasta direktiivistä, niin kyllä, kyllä nämä aiheet ovat tärkeitä. Ja direktiivin tiimoilta voidaan kyllä käydä keskustelua. Se on niitä herkkiä kysymyksiä, joita me tässä puheenjohtajakauden aikana käsittelemme. Voi kuitenkin, voidaan sitä käydä. Okei. Okay. Un grand merci, je crois que au nom de... Kiitoksia kovasti. Varmasti kaikkien kollegoiden puolesta voin kiittää teitä. On mukava kuulla, että tässä siitä, mitä sanotte, voimme suhtautua optimistisesti Belgian puheenjohtajavaltiona ja toivotamme teille kaikkia hyvää ja menestystä valitettavasti ette nyt ehtinyt vastata niille, joilla ei ollut aikaa vasta- e- esittää kysymyksiäkään, mutta toivottavasti tulee muita mahdollisuuksia keskustella vielä kanssanne. Toistamiseen toivotan teille menestystä, puheenjohtaja ää, valtiona, ja nyt voitte lähteä, että ehditte muihin valiokuntiin. Kiitoksia kovasti.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 Chers collègues, est-ce que je peux vous demander de prendre... Hyvät kollegat, istutukaapa suudelleen. Toinen äh, osa aamupäivästä on sitten vähän suurempi haaste meille. Meillä on nimittäin mm, äh, kolme ministeriä paikka, paikalla ja kysymyksiä tulee paljon. Ja me aloitamme äänestykset vasta kello 11. Ja näin meillä on sitten tunti aikaa tähän keskusteluun, joka nyt alkaa. Hyvät ministerit, tervetuloa tänne työllisyysasian valiokuntaan. Teidän toimivaltuutenne on meidän kannaltamme hyvin, hyvin tärkeä, tärkeitä ja nyt meillä on tänä ensimmäinen mahdollisuus kanssanne keskustella. Rova Lorette Onkelinks, te olette mm, sosiaali- ja terveysministeri. Ja meillä on työllisyysministeri ja vammaisten asioita hoitava ministeri myöskin paikalla. Je vous propose c'est d'être relativement directrice. J'en suis tout à fait... Olen nyt pahoillani että on vähän kiire, mutta pyydän teitä nyt ministerit kertomaan lyhyesti prioriteeteistanne. Ja sitten meillä on keskusteluja. Ja minulla on jo listallani kysymyksiä, niin aloitattekaan. Beaucoup, euh, madame la présidente. Euh, merci. Niin, kiitoksia kovasti. Kiitoksia hyvät naiset ja herrat. Niin, tasa-arvo, työllisyys ja syrjinnän vastainen paketti on erittäin tärkeä. On tärkeää, että sitä käsitellään syvällisesti. Me todellakin odotamme hyvää yhteistyötä kaikilta osallisilta, jotta voimme saada enemmän sosiaalista koheesiota aikaan Euroopassa. Viime viikolla neuvoston kokouksessa, epävirallisessa sellaisessa, ministerit totesivat, että rahoitus ja talouskriisillä on ollut kauheita vaikutuksia sosiaalikysymyksiin. Köyhyys on lisääntynyt. On todettava, että perinteisen sosiaalipolitiikan täytyy luoda kilpiä, joiden avulla kriisin vaikutuksia voidaan helpottaa. Ja meidän täytyy tehdä kaikkemme voidaksemme eh, edistää eh, toimintaa, joka, jonka avulla voimme välttää sellaista sosiaalipoliittista kilpailua, joka on omiaan vain tuhoamaan. EPSKossa eh, on käsitelty myös mikro- talouskysymyksistä. Kollegani Joel Milke varmasti siitä jo teille puhui. Toinen asia, josta haluaisin kertoa teille, on se, että minkälaisia välineitä 2020-strategia voi tarjota meille. Millä tavalla voimme saavuttaa ne tavoitteet, joiden myötä tarkoituksemme on vähentää köyhyyttä ja torjua köyhyyttä. Meillä on kymmenen suuntaviivaa ja mielestäni nämä kymmenen suuntaviivaa ovat jo parantuneet teidän valiokuntanne työn ja panoksen ansiosta. Me EPSKossa olemme pystyneet parantamaan tekstiä sen keskustelun avulla, jota te olette käyneet. Ja jatkossakin pyrimme ylläpitämään tätä hyvää yhteistyötä parlamentin ja neuvoston välillä, erityisesti kolmen indikaation osalta. Te, tehän olette itse omassa työssänne korostaneet sitä, että meidän tulisi parantaa kestävää rahoitusta, kestävää julkista rahoitusta. Niin, että voimme saada sosiaalista kohesiota aikaan ja torjua köyhyyttä. Meidän täytyy pyrkiä kasvattamaan ihmisten tuloja, myös verojen välttämistä, verojen kiertoa täytyy torjua. Ja kaikkien näiden alojen, kaikilla näillä aloilla me voimme varmasti tehdä yhteistyötä niin, että me voimme ottaa teidän ajatuksenne huomioon suuntaviivassa 10, kun sitä pyrimme vielä parantelemaan. Tämä suuntaviiva 10 on tämän valiokunnan työn osalta erittäin tärkeä, kun ajatellaan 2020-strategiaa. Ja mm, sosiaalisen turvan komitealle on annettu mandaatti parantaa suuntaviivaa 10. Me olemme pyytäneet Euroopan komissiota tukemaan tavoitetta, jonka tarkoitus on torjua köyhyyttä. Tämä on tällainen flagship-lippulaiva-aloite. Se on erittäin tärkeä aloite, kun puhutaan suuntaviivasta 10, ja meidän kaikkien täytyy tehdä työtä sen eteen, koska sillä tavalla voimme parantaa sosiaalista kohesiota. Neuvosto on korostanut sitä, kuinka tärkeä on avoin koordinaatiometodi ja syyskuussa, ensi syyskuussa järjestetään konferenssi tästä asiasta. Ja haluaisin korostaa myös Lissabonin sopimuksen artiklaa 9. Sehän, liittyy, sehän on transversaalinen sosiaalinen lauseke. Ja se on otettava huomioon, kun komissiossa, komissiossa tehdään työtä millä tahansa alalla. Ja minulla on ehkäpä vielä aikaa puhua yleishyödyllisistä palveluista. Niillä on erittäin tärkeä rooli Euroopassa – Tällä hetkellä eurooppalaiset puitteet eivät ole vielä riittävän hyvät niin, että näitä yleishyödyllisiä sosiaalipalveluita voitaan, voitaisiin organisoida. Olemme tehneet työtä, tai olemme keskustelleet työmarkkinaosapuolten kanssa, jotka ovat ilmaisseet huolensa tämän asian suhteen. Ja me olemme keskustelleet tästä asiasta kah- kahdelta kantilta. Ensinnäkin tulisi hyväksyä oikeudelliset puitteet, Komissiohan on laatinut raportin yleishyödyllisistä sosiaalipalveluista ja sosiaalisen turvan komitea on tällä hetkellä juuri tekemässä työtä asian tiimoilta. Ja te kolmas eh, foorumpi 24. ja 25. Eh, eh, lokakuuta ja me sitten valmistelemme siellä päätelmiä joulukuun neuvostolle. <laughs> Euh, Kiitoksia. Euh, Hyvät naiset ja herrat, minä haluaisin teille kertoa erinäistä asioista, jotka liittyvät vammaisuuteen ja köyhyyden vastaiseen taisteluun. Meillä on köyhyyden vastainen vuosi menossa ja se on hyvin suuria tavoitteita ollut tälle ja Lissabonissa tästä nimenomaan puhuttiin sinä vuonna, kun tämä oli ajankohtaista. Valitettavasti kuitenkaan tavoitteisiin ei päästy ja tässä tulee olemaan hyvin paljon keskustelua menettelytavoista. Mitä Belgian tulee, minä haluaisin kertoa teille kolmesta prioriteetista. Ensinnäkin minimipalkka, joka on hyvin tärkeä kysymys, on kysymys ihmisistä, jotka ovat köyhyyden rajalla. 17 prosenttia Euroopan kansalaisista on tällaisessa tilanteessa Eurostatin tilastojen mukaan. Minimitulo on sellainen kysymys, joka meitä pohdituttaa meidän puheenjohtajakaudellamme. Toinen asia on sitten lasten köyhyys. Tämä on transversaalinen kysymys ja tämä liittyy lasten oikeuksiin, mutta myöskin perheiden oikeuksiin. Lapsiköyhyys on asia. 20 prosenttia Euroopan lapsista elää köyhyysrajan alapuolella. puolella tässä eurooppalainen keskustelu tulee päätymään suosituksiin, jotka annetaan lasten kohdalla ja tarpo- tarkoituksena on vähentää lasten köyhyyttä. Tämä suositus perustuu lasten oikeuksiin ja monialaiseen lähestymistapaan. Tämä liittyy tietenkin moniin muihin kysymyksiin, kuten asumiseen, terveyteen, sosiaaliseen ja kulttuurielämän osallistumiseen ja niin edelleen. Sitten prioriteeteistamme vielä on kodittomuus, asunnottomuus. Me järjestämme omalla kaudellamme monia tilaisuuksia ja paneelikeskusteluja 18. ja 19. joulukuusta, jossa aktiivinen osallisuus tulee aiheeksi minkälainen on osallistava työelämä ja puhumme myöskin laatutyöpaikoista ja niiden saatavuudesta. Tämä pyörän pöydän keskustelu on sellainen, jossa ministerit asiasta keskustelevat ja mietimme myöskin sitä, kuinka sosiaaliseen markkinatalouteen on keskityttävää sillä tavalla, että osallisuus, osallisuus olisi mahdollista kaikkein heikoimmille. Mitä sitten tulee vammaisiin ihmisiin? Kaikilla politiikan tasoilla täytyy olla sovelle, täytyy soveltaa YK on asiasta antamaa päätöslauselmaa ja maailman, maailmanlaajuisesti YK on yleissopimus, joka nyt 15 maata on jo ratifioinut, on tässä tärkeä. Komissio haluaa, että tämä pannaan täytäntöön Euroopan unionissa ja yleissopimuksesta myös, yleissopimus koskee myös siis kaikkia jäsenvaltioita. On kysymyksessä e, kansalaisia, jotka ovat täysiveroisia kansalaisia, mitä tulee koulutukseen, mahdollisuuksiin, palvelujen käyttämiseen, tiedon saantiin ja aivan kaikkeen sellaisen, e, joka, e, kaikkeen siihen tietoinen mahdollisuuksien, mitä muillakin kansalaisilla on, on käytettävissään 18. ja 19.11. YK yleissopimuksen täytäntöönpano kysymyksessä – vammaiset tulevat tähän mukaan. Ensimmäinen päivä on sellainen, jossa puhutaan hyvistä käytänteistä ja siitä, kuinka kukin maa on näitä oikeuksia pannut täytäntöön omassa äh, lainsäädännössään. Ja toinen päivä on sitten hallitusten välistä ja hallintojen välistä keskustelua. Erityisesti on tarkoitus saada liikkeelle kaikki ihmiset kaikilla tasoilla, eh, paikallistasolta Euroopan tasolle saakka. Sitten käytännössäännöt äh, koskien äh, toimivaltuuksia jäsenvaltioissa ja Euroopassa, kuinka toimivaltuudet jaetaan Euroopan unionin kanssa. Me pyrimme äh, saamaan asioita eteenpäin sillä tavalla, että käytännössä nyt saadaan sovittua ja hyväksyttyä. Ja myöskin lisäpöytäkirjan lisääminen ja allekirjoittaminen – on tarkoitus toteuttaa Euroopan tasolla. Sitten eh, se, mitä tapahtui 7.6. Espanjan kaudella Luxemburgissa, neuvosto päätti siitä, kuinka Euroopassa tällainen osallistumisen politiikka vammaisten kohdalla pannaan täytäntöön. Tällä tavalla vammaiset voivat osallistua kaikkiin niihin prosesseihin, päätöksentekoprosesseihin kussakin maassa, joka, jotka koskevat vammaisten asioita. Ja sitten vielä viimeinen asia, hyvä puheenjohtaja. Syrjinnän vastainen direktiivi. Tämä on hyvin paljon laajempi. Kollegani Milke puhui tästä äsken aikaisemmin. No, tämä on hyvin, hyvin vaikea asiakokonaisuus ja keskusteltava asia. Pitäisi nyt miettiä, että kuinka voidaan konsensus löytää ja erityisesti vammaisten kohdalla, jotta kaikenlainen syrjintä Eh, joka kohdistuu vammaisiin, saataisiin pois päiväjärjestyksestä. Tässä erittäin nopea listaus. Darden, eh, vous avez la parole pour Sitten ministeri Darden, teillä muutama minuutti puheaikaa. Ja voisitte ehkä mainita siitä, että eh, onko tämä vihreä kirja asialistalla neuvostossa jossakin kohdin? tout d'abord bonne fête nationale à tous les... Niin, ensinnäkin ranskalaisille hyvää kansallispäivää kaikille ranskalaisille edustajille. Epävirallinen eh, ministerineuvosto 7., 8. ja 9. Eh, päivä kesäkuuta. Niin minä on, olen ollut ymmärtävinäni, että toissijaisuus eh, periaate ja e-, eläkekysymykset olivat täällä tärkeitä. On varmastikin syytä tämä vihreä kirja nyt esittää. Ja se, se perustuu väliaikaraporttiin, joka talousvaliokunnan ja sosiaalivaliokunnan yhteisiin näkemyksiin. Eri maissa on erilaisia ongelmia tällä sektorilla ja 14 peruskysymystä aiheeseen liittyy. Minä olen itse eh, sitä mieltä, että tässä asiakirjassa käy ilmi se, kuinka tärkeää on saada talous käyntiin ja toimimaan ja budjetit eh, vakauttumaan. Todellisen eläkeijän nostaminen, yritys eh, pääomittaa, eläkejärjestelmien pääomittamisesta, sitten talouden sääntelytty niin näistä kysymyksistä maat joutuvat omien sääntöjensä mukaan tekemään ratkaisut, mutta sitten sellaiset rajat ylittävät eh, kysymykset, kuten lisäärkkeiden siirtomaasta toiseen ja eläkesäätiöiden vakauden tarkastelu ovat sellaisia asioita, joita voitaisiin ylikansallisella asetuksella ja sääntelyllä hoitaa. Me olemme pyytäneet maita miettimään näitä 14 kysymystä, jotka ovat vihreässä kirjassa, ja erityisesti sitä, kuinka eläkkeet ja niiden turvaaminen suoritetaan. Sehän tulee olemaan kaikkein tärkeimpiä tehtäviä Eh, eläkeministerien kokous, joka pidetään Liesissä 7.9. Sosiaaliasianvaliokunnan ja, ja, ja kansalaisasioiden mukaan ottaminen, niiden perusteella voidaan ot, laatia valkoinen kirja näistä asioista ja minä uskon, että yhdessä että sosiaaliasian neuvosto ja ECOFIN neuvosto pääsevät näistä asioista sopuun. Kaikki tietävät, että eläkkeet ovat vain yksi seikka, mutta yksi kuitenkin to- köyhyyden torjunnan vastaisessa taistelussa oleva keino. Ja tällä tavalla ikä, iäkkäämmät henkilöt me saadaan elintasolta riittävälle tasolle. Kiitoksia ministerit ja sitten kiitoksia siitä, että voimme nyt käydä tätä keskustelua teidän esitystenne pohjalta. Ensinnä minä annan puheenvuoron ja Rouva Jaakon saarelle. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Minulle on jäänyt epäselväksi se, miten Belgian presidenssi puheenjohtajuus edistää lähetettyjä työntekijöitä koskevaa direktiiviä. Sisämarkkinoiden toimivuus on yksi unionin ideasta ja siihen liittyy työvoiman vapaa liikkuvuus. Valitettavasti tämä vapaa liikkuvuus on monissa maissa synnyttänyt kahdet työmarkkinat ja työvoiman polkumyyntiä, joka on aiheuttanut jopa maahanmuuttovastaisuutta ja sitten EU-vastaisuutta. Ja tämän huonon kierteen katkaisemiseksi pitää saada tämä lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi. Ja mitä Belgian puheenjohtajuus aikoo tehdä? Ja toinen kysymys. Ministerit, tekin käytitte eh, sekaisin termejä minimipalkka ja minimitoimeentulo. Se tulee aiheuttamaan erittäin suurta epäselvyyttä, niin pyytäisin teitä nyt määrittelemään, että mitä Belgian puheenjohtajuuskausi oikein ajaa. Minimitoimeentuloa vai minimipalkkaa?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 Kuten hyvin tiedätte, Belgia puheenjohtajamaana ja Unkari puheenjohtajamaana ovat asettaneet tavoitteeksi lasten köyhyyden vastaisen taistelun. Ja sitten täytyy tarkastella, voimmeko me, ää, mitä voimme tehdä tälle ongelmalle. Kuinka me saavutamme hyvät tavoitteet tässä? Madame. Kiitoksia. Sitten seuraavana herra Kofferati ja sitten Rovalin. Grazie. Noi utilizziamo spesso. Me käytämme usein keskustelussamme termiä säällinen työ ja maissa sovelletaan oman lainsäädännön lisäksi myöskin yhteisön lainsäädäntöä. Euroopassa on kuitenkin kaksi hyvin kielteistä ilmiötä. Toinen on epäsäännöllinen työ EUn kansalaisten keskuudessa – Kyse on työstä, joka ei ole säällistä, koska se ei ole lainsäädännön mukaista. Toinen vielä vakavampi ilmiö on laiton työ, laittomien työntekijöiden tekemä työ, eli tänne tulee työntekijöitä muualta, joihin ei sitten voida soveltaa, joita eivät koske minkälaiset lainsäädännöt. Haluaisin tietää, onko Belgialla asiaa koskevaa tarkempaa sääntelyä, koska teillä on asia käsitelty tehokkaammin. Tällaiset henkilöt hän eivät työnteon päättyessä saa edes minkäänlaista eläkettä. Ja tämä varmasti vaikuttaa, on vakava asia myöskin tämän kriisin alla. Kiitoksia, sitten Rova Lin ja sitten Rova Erbak. There were a lot of, uh... Kiitoksia. Otit esille monia kysymyksiä, mutta keskityn vain muutamaan. Mainitsitte yhteisen koordinaation ja sen parantamisen. Kaikki tiedämme, että avoin koordinaatiomenetelmästä on käytetty menneisyydessä. Kuinka sitä voitaisiin mielestänne parantaa esimerkiksi köyhyyden ja asunnottomuuden käsittelyssä. Haluaisin näkemyksiäni siitä asiasta. Mitä sitten tulee tähän minimitoimeentuloon? Ongelmana on juuri se, että toiset puhuvat minimipalkasta ja toiset minimitoimeentulosta. Minä itse puhun nimenomaan minimitoimeentulosta – ja se sisältää myöskin henkilöt, jotka eivät ole työssä. Haluaisin näkemyksiänne siitä, että onko minimi toimeentulo mielestäni, pitäisikö sitä soveltaa kaikissa jäsenvaltioissa? Se ei ehkä onnistu direktiivin muodossa, mutta voitaisiinko tämä toteuttaa hyvien käyntäyteiden muodossa? Kuten aikaisemmin puhuttiin, eh, sitten tämä direktiivi, joka on vielä neuvostossa jumissa, onko teillä suunnitelmissa painostaa jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä ratifioineet YK on yleissopimusta. Kysehän on kuitenkin hyvin tärkeästä asiasta ja on hyvin tärkeää, että jokainen jäsenvaltio ratifioisi sen. Kiitos. Kiitos. Herra Back ja sitten Ruokastex. Kiitoksia. Minä haluaisin tässä muutaman puhua näistä koordinointiasioista eri politiikan lohkojen välillä. Darden aivan oikeasti sanoi, että työmarkkinat ja talouden kasvu ja sosiaalipuolen nämä ovat vähän erilaisia asioita. Ja, ja sitten vasta vihreässä kirjassa, joka kertoo eläkkeistä, niin tämä on vasta alkua alkua koko kysymykselle. Paljon on vielä työtä edessämme. Miten on mahdollista, että raskas ruumillinen työ, eh, miten sitä voidaan pidentää sen tekemistä? Tällä hetkellähän eh, yli 50-vuotiaalla on jo vaikeaa löytää uusia työpaikkoja ja tuntuu, että johdonmukaisuus eh, politiikassa ei nyt oikein näy selkeästi minulle. Mitä sitten tulee talouskasvuun Tällä, het- tällä hetkellä on mm, kurinalaista säästöpolitiikkaa, jota noudatamme. Ja sen sijasta, että torjuisimme eh, köyhyyttä, niin mielestäni tässä käy ihan päinvastoin. Minun mielestäni nyt eh, köyhyys on vain kasvamassa yhteiskunnissamme. Haluaisin eh, sitten vammaisten kysymyksestä todeta, että että linja-autoliikenteessä matkustajien oikeuksista me emme pääste, pääseet yhteisymmärrykseen, se menee nyt sovitteluun. Ja sovittelumenettelyssä toivon mukaan sitten asiaan löytyy ratkaisu. Um, merci, Madame Castex. Kiitoksia Rova Castex ja Rova Deli. Madame la Ministre. Kiitoksia Ministerille kysymys, joka liittyy yleisöydellisiin palveluihin. Te olette järjestäneet sosiaalipalveluista paitsi kolmannen foorumin, mutta teillä on vielä kunnianhimoisempia eh, suunnitelmia lainsäädännön suhteen, tällainen tasa-arvon lain, lain kehys mielessänne. Meidän toivomuksemme olisi, että teidän aloitteenne e, olisi sellainen, että tästä työt jatkuisivat ja neuvoston pitäisi olla kiinnostunut jatkuvasti näistä kysymyksistä, jotta asiat e, saataisiin järjestykseen sillä tavalla, että yleishyödylliset palvelut e, turvattaisiin ja sosiaalipalvelutkin käydään keskustelua siitä, minkälaisia nämä palvelut ovat luonteeltaan ja pitäisi tämä universaalinen ja näiden yleismaailmallisuus näiden palveluiden osalta säilyttää määritelyssä. Ei pitäisi mitenkään rajoittaa tätä sillä tavalla, että palvelut olisivat vain kaikkein huonommassa osassa oleville. Kiitos. Sitten Rova Deli. Euh, plusieurs euh, questions. Muutama kysymys. Kiitoksia siitä, että tulitte paikalle. Köyhyyden vastainen vuosi ja syrjimisen, syrjinnän torjumisvuosi ja se päätelmät, niin niiden osalta haluaisin kysyä, että onko Belgia varmis tukea tukemaan tätä vähimmäistulodirektiiviä ja sen voimaan astumista. Suurten tulojen verottaminen, sillä voitaisiin ehkä sosiaalista suojelua parantaa ja, ja myöskin budjettiasioita. Onko teillä tarkoitus tarttua näihin kysymyksiin ja torjua ö, köyhyyttä? Sillä sektorilla pitää toimia. Ja sitten kodittomat, asunnottomat. E, meillä on toissijaisuusperiaate tällä sektorilla, mutta kuinka te voitte painostaa jäsenvaltioita sillä tavalla, että kaikki eurooppalaiset e, voisivat saada säällisen asunnon itsensä, itsellensä? Monenlaisia julistuksia on olemassa. Yksi Rova Liinroa, Figereido ja muut ovat tähän asiaan myöskin tarttuneet. Mitkä ovat nyt ne kaikki keinot, joita te voitte käyttää, jotta voisitte painostaa jäsenvaltioita? Me tiedämme, että joka vuosi ihmisiä kuolee kaduilla. Ei meidän pidä tämän vuoden päättymistä odottaa. Öm. Kiitos. Sitten sosialistien ryhmä on nyt tässä hyvässä asemassa ollut, enkä halua mitenkään sokerata muita, eh, muita ryhmiä ja yritän antaa tasa, tasapainoisesti aikaa. Uh, thanks very much and uh, thank you ministers. Kiitoksia ministerit esittelystänne. Minulla on kysymys ministeri Onkelinille sosiaalipalveluista. Olin valiokunnan raportoija asiakaskoisessa mietinnössä. Olin eilen seminaarissa, jossa käsiteltiin asian teknisiä osa tekijöitä. Minun kysymykseni liittyy tarkkaan ottaen siihen, mitä sanoitte sosiaalipalveluiden järjestämisestä. ja laillista puitekehistä. Ajatteko ottaa huomioon kaikki yhteisen asiaa koskevat lait? Sitten subsidiariteetti asiasta. Sosiaalipalvelut eivät kuulu yhteisten asioiden eh, listalle, elleivät jäsenvaltiot niin päätä. Ja tähän liittyvät myöskin kilpailu, hankinta ja, e, ja muu lainsäädäntö. Tähän pitäisi myöskin e, paneutua. Monet yritykset eivät kunnioita sosiaaliasioita. Dernière Monsieur Darden. Meillä on vielä kaksi puheenvuoroa. Darden ensimmäisenä. Niin. Muutama sana vain siitä, että erittäin mukava kuulla näitä painopistealueita. Tämä, tällä merkittävällä hetkellä me kaikki haluamme sosiaalisempaa Eurooppaa ja minusta, niin tämä, minusta tämä juuri hetki sitä varten yrittää edetä tällä rintamalla. Ja myös haluaisin korostaa sitä, mitä Onke Lix ja Milke totesivat EPSCO-sektorin täytyy liittyä läheisesti strategian 2020 ja makrotaloudelliseen ohjaukseen. Haluaisin korostaa erästä näistä prioriteetteista prioriteeteista, joka on tuotu esiin, taistelu köyhyyttä vastaan. Useassa puheenvuorossa on viitattu tähän asiaan. Minä haluaisin korostaa, kuinka vaikeata on saavuttaa nämä tavoitteet. On tärkeää asettaa tavoitteita ja toki on hyvä, kun on olemassa numerotietoa, mutta sitten kun on kyse käytännön toteenpanosta, niin on hyvin hankalaa saavuttaa näitä tavoitteita valtio, jäsenvaltioiden tasolla. Sanoitte, että tarvitaan indikaattoreita, jotta voidaan toteuttaa seurantaa. Haluaisin tuoda esiin saman seikan, joka on tuotu esiin parissa puheenvuorossa, eli minimitulon käsite. Me tarvitsemme täällä lainsäädäntöaloitetta, jotta jotta meillä olisi riittävä puite, johon voivat tulla mukaan kaikki maat saman minimitulologiikan pohjalta? Kiitoksia. Arvoisa puheenjohtaja, myös minä haluaisin kiittää ministereitä heidän esityksistään ja toivottaa heille menestystä. Minulla on kaksi kysymystä. Taistelu lapsiköyhyyttä vastaan – Arvoisat ministerit, viime vuonna Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman koskien niiden lasten tilannetta, jotka jäävät yksin, siis maahanmuuttajalasten tilanteesta. Haluaisin tietää, onko puheenjohtajamaa Belgialla aloitteita Euroopan parlamentin suositusten hengessä. Toinen kysymykseni Arvoisa ministeri Darden, kyse on eläkejärjestelmistä, niiden kestävyydestä, niiden toteutettavuudesta. Me olemme hyvin vaikeassa talous- ja rahoituskriisitilanteesta, joka vaikuttaa myöskin verotukseen hyvin raskaasti. Monet ovat menettäneet työpaikkansa ja työmarkkinoilla on paljon esteitä uusien työpaikkojen löytämiseksi on tuotu esiin äh, uusi käsite, meille uusi käsite, varhaiseläköityminen. Haluaisin tietää, onko teillä jotain tapaa, äh, miten näitä varhaiseläkkeitä voitaisiin toteuttaa. Tiedän, että eri jäsenvaltioissa on erilaisia asenteita Useat ovat sitä mieltä, että se on hyödyllinen menetelmä ja se voi myöskin olla tapa puolustaa ihmisiä. Toiset ovat sitä mieltä, että kyse on järjestelmässä, joka on lisäkuorma sosiaaliturvajärjestelmälle. Kiitoksia ja jälleen kerran menestystä työssänne. Tämä seikka, että toimivalta samanaikaisesti on siis hyvä asia, että Von Rompuy ja te olette samaan aikaan ikään kuin töissä. Merci. Avant vous... Kiitos. Ennen kuin annan kolmelle ministerille vastauspuheenvuoron, niin mitä te puhutte artiklasta 9? Se on tietenkin, se liittyy Lissabonin sopimukseen. Se on aivan kriittinen väline käytettävi, käytettävissämme ja olen, olen samaa mieltä, että tätä artiklaa ei ole tarpeeksi hyödynnetty, aivan kuten te sanoitte. Ja te myös sanoitte teidän toisen asian, joka on tärkeä. Nimittäin on tässä kysymyksessä sekä taloushallinnossa niin, että nämä asiat eh, kuuluvat vähän laajemmalle kuin työllisyysministereille, koska tästä pitäisi saada muutkin ministerit inspiroitumaan ja puuttumaan asioihin. Ehkä näyttää vähän siltä, että dynamiikkaa eivät kaikki ole vielä tässä vaiheessa ymmärtäneet. No sitten te voitte itse järjestää puheenvuoronne seuraavasti. Kiitos puheenjohtaja. On aivan totta, että tämä artikla 9 on sellainen, että pitäisi katsoa sitä, siltä kannalta, että voidaan arvioida kaikkia unionissa tehtyjä päätöksiä nimenomaan siltä kannalta, kuinka ne vaikuttavat Euroopan unionin sosiaalipuolen eh, elämään. Aivan liian vähän näitä artikloita on käytetty. Ministerit eh, julkaisivat viime joulukuussa näkemyksensä siitä, kuinka tätä artikla 9 voitaisiin käyttää. Tämän pitäisi olla paljon läpinäkyvämpi Euroopan sosiaali, sosiaalisissa kysymyksissä. No, tässä kun yritän vastata kaikkiin kysymyksiin, niin ensin työpaikan äh, laatu. Minä olin työllisyysministeri 2001 ja me puhumme hyvin paljon työpaikkojen laadusta, työllisyyden laadusta. Lissabonin äh, strategiassa on aina ajateltu työpaikkojen laatua tässä triangelissa, joka siellä on rakenneltu. Tähän aikaan oli syytä ottaakin huomioon työpaikan laatu. Me voimme tietenkin unelmoida eurooppalaisesta työlainsäädännöstä, mutta mutta onhan se niin, että lyhyellä aikavälillä tällaisia päätöksiä ei saada aina nopeasti täytäntöön. Meidän täytyy työstää näitä suuntaviivoja ja myöskin muistaa siinä yhteydessä sosiaalinen suojelu. Sosiaalinen suojelu ei ole pelkästään sellainen kehys, jonka avulla torjutaan köyhyyttä ja nimenomaan vain antamalla avustuksia köyhimmille, vaan tämä sosiaalinen suojelu tarkoittaa solidaarisuutta, sosiaaliturvaa e, kansallisesti kaikilla tasoilla. Ja tämän ohella tarvitaan eurooppalaista politiikkaa tukemaan koko kehystä. Syyskuussa meillä tulee konferenssi pidettäväksi sosiaalisesta suojelusta – Ja koko sosiaalinen suojelu ja sen lisäarvo ovat aiheenamme. Meillä on myöskin konferenssi, konferenssiaiheena eläkkeet. Me haluaisimme, että Euroopan parlamentti voisi tulla täysin mukaan tähän konferenssiimme, jossa siis nämä aiheet ovat esillä. Se olisi teille kiinnostavaa ja myöskin meille, jotta voisimme tukea toinen toisiamme. Sitten yleishyödylliset sosiaalipalvelut. Kiitän, että tähän tekniseen ty- työryhmään olette osallistuneet. Kaikista raporteista näin, että tämä työ on ollut hyvin kiintoisaa. Me tarvitsemme sellaisia palveluita, jotka eivät ohjaa palvelujen tarjoja tiettyyn suuntaan. Siis sosiaalipalvelut eivät ole markkinaehtoisia sam- samalla tavalla kuin muut palvelut. Ja onpa sitten kysymys yleishyödylliset palvelut, niin kyllä meidän täytyy vapauttamista, vapauttamista kohti edetä. Tässä nimittäin saatetaan joutua edelliseen eri maiden sääntöviidakkoon. No sitten artiklan 14. Belgian eh, työ perustuu tähän. Meillä on foorumi, meillä on ollut tämä tekninen työryhmä ja meillä on elo, anteeksi, joulukuussa työministereiden kokous. Komissio on jo paljon tehnyt peruskirjan suhteen työtä ja mitä tulee tähän lainsäädäntökehykseen, niin olisiko tässä yksi yhtenäinen lainsäädäntö sosiaalisille yleishyödyllisille palveluille, se olisi hyvin hyödyllistä. Ja me teemme työtä, jotta me saisimme kaikki eurooppalaiset eh, tämän tyyppiset palvelut saman tekstin piiriin. Mitä ainakin täytyy tehdä on, että me, meidän täytyy päästä vähän pitemmälle, koska nämä yleishyödylliset palvelut ovat sen arvoisia. Sitten minimitoimeentulokysymys. Erittäin tärkeä kysymys. Teidän on hyvä tietää, että Belgia puheenjohtajana on sitä mieltä, että ei pelkästään tämä kehys tulosta ole kysymys. Me viime viikon epävirallisessa työllisyysministeriöiden kokouksessa puhuimme asiasta. Hyvin tärkeä osallistumisen kannalta on minimitulokysymys. Ja me olemme pyytäneet, että jäsenvaltiot miettisivät niitä kriteerejä, E, jolla me saisimme tällaisen vähimmäistulo e, e, kriteerit syntymän kussakin maassa. Tätä ei tervehditty niinkään ilahtuneena välttämättä. Ja havaitsin, että hyvin monenlaisia näkemyksiä on myös tässä valiokuntanne sisällä, aivan kuten neuvostossakin. Jäsenvaltiot eivät halunneet määritellä yleisiä yhteisiä kriteerejä minimitoimeentuloasiassa, mutta kuitenkin hyvien käytäntöjen vaihtamiseen oli halua. Eli tässä nyt ei pidä lyödä hanskoja naulaan. Te olette työstäneet tätä aihetta ja on äänestetty, äänestetty edustaja Figueiredon mietinnöstä, tai se tulee nyt äänestettäväksi lokakuussa. Toisaalta sitten meillä on Belgialla on tarkoitus pitää ministeritason konferenssi ministeriöiden kesken tästä minimitoimeentuloasiasta. Haluaisin lopuksi sanoa, että suuntaviivat numero 10 on sellainen, missä puhutaan minimitulosta. Siis työllisyyssuuntaviivojen numero 10 puhutaan, puhutaan minimitulosta, puhutaan palveluiden käytöstä, joka olisi avoin siis kaikille Euroopan kansalaisille. Meillä on siis tällainen suuntaviiva, joka on eh, ensimmäinen askel tähän eurooppalaiseen minimituloon kysymykseen ja tällä tavalla me voisimme kohesiota edistää. Työtä tehdään parlamentissa, jota tehdään neuvostossa ja komissiossa, niin työ voisi päätyä yhteiseen tulokseen, joka olisi sellainen kehys, jossa näitä erittäin vaikeita kysymyksiä edistettäisiin. Ja tämä minimitulokysymys on juuri sellainen. Sitten eh, sosiaalisten, sosiaaliturvan siirtäminen rajan yli, se kuuluukin kollegalleni. Minä aloitan oikeuksien siirtämis oikeusasiasta. Oikeuksien siirrettävyydellä. Tämä on erittäin tärkeä asia koskien eläkeoikeuksia. Komission jäsen on oikeassa vihreän kirjan osalta. Tämä on sellainen aihe, jota todella pitää käsitellä. Vaikkakin toissijaisuusperiaatetta tässä sovelletaan. Ei voida välttää näitä teemoja, koska meillä on rajat ylittäviä työntekijöitä ja meillä on henkilöitä, jotka ovat jatkuvasti liikkuvampia. Esimerkiksi tutkijayhteisö, mainitakseni yhden esimerkin. Sitten toinen teema, josta haluaisin puhua. Tällä hetkellä meillä on erilaisia eli eläkejärjestelmiä. Ja sitten direktiiviehdotus vuodelta 2007, jonka tavoitteena on laatia miniminormit, mitä tulee eläkeoikeuksien siirrettävyyteen. Tätä ei ole voitu hyväksyä, koska komissiossa ei ole ollut yksimielisyyttä. Meidän täytyy antaa uutta pontta näille kysymyksille jotta saataisiin ratkaisuja liikkuvien työntekijöiden osalta aikaan. Ja se, mikä on mielestäni ää, mielenkiintoista, ää, ovat esitykset esimerkiksi rahaston muodostamiseksi näitä henkilöitä varten. On laadittu loistava tutkimus pan-eurooppalaisen eläkerahaston toteutettavuudesta – Tämä tehtiin vuonna 2010, eli kaikki, jotka ovat kiinnostuneita tästä kysymyksestä, voivat perehtyä tähän tutkimukseen. On edettävä, ja komission jäsen on oikeassa tuodessaan esiin tämän seikan ja asian. Useissa puheenvuoroissa viitattiin ongelmalliseen kysymykseen. Olen hyvin tietoinen asian hankaluudesta, eli eläkkeiden tulevaisuudesta. Miten me ratkaisemme tämän haasteen? Olen aina todennut, että ennen kaikkea meillä on yksi merkittävä ongelma liittyen julkisiin varoihin. Haluamme sitä tai emme. sosiaaliturvan kokonaishallinnointi, eli tämä rahoitus on eläkkeiden osalta se keskeinen kysymys. Ja kriisiolosuhteissa on aivan selvää, ja kollegani vastaa näistä asioista, tarvitaan kokonaisvaltaista hallinnointia ja tältä osin asia on haastava. Aina kun saamme aikaan työntekijälle työpaikan. Tämä tarkoittaa 18 000 euroa. Ja nyt kun meillä on taloudellinen kriisi, meillä on rahoitusongelmia myöskin sosiaaliturvan osalta, on aivan selvää, että minun on heti pyydettävä 20 miljardia euroa rahoitusta varten julkisten varojen osalta tämä on haasteellista. Kaikki tämä tulee laskea mukaan talousarvioon. Eli ensin täytyy pohtia ja sen jälkeen, kun puhutaan belgialaisesta eläköitymisiästä, se on 65 vuotta, vaikkakin käytännössä, käytännössä monet jäävät eläkkeelle jo 60-vuotiaana. Tämä on tilanne meidän maassamme. Tämä on myöskin hyvin ongelmallista, joten me puolustamme eh, sitä, että eläkeikä pidettäisiin 65 vuodessa, mutta me haluaisimme eh, pyrkiä siihen, että ihmiset pysyisivät työelämässä vielä 65 vuodenkin jälkeen. Se on meidän tavoitteemme. Meillä on tutkimus, jonka mukaan kaksi-kolme vuotta olisi järkevää vielä jatkaa työelämässä tuon eläke iän jälkeen, mutta emme tiedä kuinka saavuttaa tämä tavoite. Olemme yrittäneet luoda erilaisia kannustimia, koska totta kai kaikki riippuu tuloista 60-vuotiaana saa niin ja niin paljon eläkettä, 65-vuotiaana hieman enemmän, ja jos jatkaa vielä muutama vuoden, niin äh, eläketulot ovat siitäkin hieman äh, korkeammat. Mutta mikäli me emme onnistu näiden kannustimien äh, vastaanotossa, meidän täytyy tarkistaa uudelleen strategiamme ja ajatella toisenlaisia järjestelmiä, kuten varhaiseläkettä – koska on henkilöitä, jotka lähtevät työelämästä 50-vuotiaina. Joten mikäli eläköidytään jo 50-vuotiaina, mutta jos kannustimia lisäeläkkeen muodossa tulee vasta 60 ikävuoden jälkeen, niin nämä asiat on vaikea sovittaa yhteen. Minä silloin kun yrityksillä on vaikeuksia, on hyvin hankala ajatella varhaiseläkkeelle jäämistä, mutta tässäkin on ongelmia ja meidän täytyy nyt perehtyä siihen. Me emme voi ylläpitää samoja eläkkeitä, samoja eläkemaksuja Äh, jatkuvasti vanhenevan väestön voimin. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitän näistä kysymyksistä. Näin yleisesti huomaan, että Euroopan parlamentti on hyvin paljon samoilla linjoilla, kun mietitään sitä, mitä Belgian puheenjohtaja valtiona haluaa. Aivan yleisesti näiden tavoitteiden suhteella suhteessa niin heikossa asemassa olevat ihmiset ja vammaiset, niin on hyvin paljon yhteisiä piirteitä. Meidän täytyy tehdä paljon työtä, että me pääsemme tavoitteisiin. Ensinnäkin vammaisten osalta YK on pöytäkirjan ratifiointi. Meidän pitäisi kysyä, että painostammeko nyt jäsenvaltioita tekemään sitä. Ja jos, jos nyt sanotaan, niin tämä yleissopimus on todella jättiläisaskelle eteenpäin tällä alalla. Siellä on hyvin paljon sellaisia asioita, jotka muuttavat heikossa asemassa olevien ihmisten ja vammaisten tilannetta. Meidän täytyy yrittää nyt kehittää niitä maita, jotka eivät ole vielä rasittifioineet äh, sopimusta mutta eihän ratifiointi ole muuta kuin alkuaskel, koska myös täytäntöönpano on sen jälkeen tapahtuvaa vasta. Kaksi luokkaa Euroopassa on ensinnäkin maat, jotka ovat ratifioineet ja miettivät nyt toimeenpanoa, ja sitten, e, jotka ensin miettivät, kuinka täytäntöönpano tehdään, ja sitten vasta ratifioivat. Onkin kysymys siitä, että miten Euroopan unioni tämän ratifioi ja minkälaiset nyt sitten Euroopan tasolla luodaan tämän yliöissopimuksen tiimoilta. Tietenkin tämän takana on kaikki se julkisen vallan tekemä työ. Täällä puhuttiin linja-autoliikenteen saatavuudesta kaikille. Täytyy muistaa kuitenkin, että kaikki muukin julkinen palvelu, kulttuuri, urheilu, julkiset rakennukset, kaikki pitää olla kaikkien vammaisten saavutettavissa. Ja se onkin asia, joka vaatii meiltä hyvin paljon. Ehkä meidän pitää aivan uusia käsitteitä luoda, jotta voimme tätä asiaa Eh, edistää. No vähän liian pitkään puhun, kyllä minä sen tiedän. No, köyhyys, se on hyvin monimutkainen asia. Kaikki tietävät, ettei minkäänlaista taika, taikasauvakeinoa tähän ole. Halutaan määrällisiä tavoitteita, 20 miljoonaa. Eh, täällä puhuttiin, no Belgia halusi tehdä vähän pitemmälle meneviä johtopäätöksiä ja halusi myöskin sellaisia välineitä, joita voitaisiin arvioida aivan kuten tässä kollegani äsken sanoi, pitää olla indikaattoreita ja meidän täytyy sopeuttaa politiikkaa kaikilla tasoilla. No, enpäs halua nyt tässä liian pitkään käydä puhumaan. Paljon olisi asiaa vielä. No, lasten köyhyys konferenssissa 3. ja 4.9. Eh, meillä on konferenssi ja meillä on tarkoitus tehdä suositus, joka liittyy liittyy lasten köyhyyteen ja hyvin monelta kannalta tätä lähestytään. On kysymys tietysti tuloista, on kysymys koulutuksesta, terveyspalveluista. Ja me toivomme, että Belgian kauden lopulla me saamme suoju, suosituksen ja myöskin tämä minimituloasia sitten liittyneen siihen. Ei, te ette puhunutkaan liian pitkään erittäin hyvin lyhykäisesti nämä tuli. Ja kiitän kaikkia kollegoita tästä esityksestä. Hyvää puheenjohtajakautta. Se on hyvin innostava vaihe, koska silloin saa omia ajatuksiaan läpi. Ja varmastikin kolleganne sitten osallistuvat ajatuksiin ja kiitoksia paljon teille. Chers collègues, je vous propose euh, de passer euh, immédiatement au point 9. Euh, niin, siirtykäämme heti ensimmäiseen kohtaan yhdeksän, jossa me äänestämme kollegamme Chaba Orin mietinnöstä. Hän ei ole vielä paikalla. Monsieur Ori, où vous Ori, missä te olette? En minä nyt teidän mietintöönne pistä äänestykseen, jolle te, te itse ole paikalla. Siis äänestämme ja työllisyyspolitiikan suuntaviivat aiheesta. Meillä on myöskin kaksi lausuntoa, jotka tulevat eh, käsittelyyn. Ja minä pyydän nyt sitten, että lopettakaa itse niin siis artikla 2, kompromissi K. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten artikla 2a. Täällä on 134 Turuselta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 133 Steinruck puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 136 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suuntaviiva 7 kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siis Nous votons comme un ajout le paragraphe 9 de la commission. Kohta yhdeksän naisten valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suuntaviiva seitsemän, kompromissi M, joka haluaa lisätä kappaleen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Joten siirrymme Turusen 142 tarkistuksen puolesta vastaan tyhjää hylätty 140. Sitten 146 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten äh, kompromissi N puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissitarkistus O koskien puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 10 lisäys puolesta. Sivu 9, hyvät naiset ja herrat, naisten valiokunnan Siis toista vielä, sivu 9, kohta 2, suuntaviiva 7, 10. Kyse on naisten valiokunnan lausunnosta puolesta vastaan. Näyttää hylätyltä, mutta toivottavasti kaikilla on äänestyskorttine mukana, niin tarkistetaan koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Onko kaikilla kortti mukana? hyvää, No niin, äänestys päättyy. Kaksikymmentä, 20 puolesta 27 vastaan hylätty. Sitten suuntaviiva kahdeksan koskien otsaketta. Tarkistus 229, se raukeaa. Sitten suuntaviiva seitsemän 183 puolesta vastaan. kolme puolesta vastaan tyhjää selkeästi hyväksytty. Sitten kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt siirrymme tarkistukseen 201, vedetty pois 203. Steinrück Kinga Gönnes puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 204 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 12. Naisten valiokunnan äh, lausunto puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nous en venons au compromis Q. Äh, kompromissi Q. Ei anteeksi, puheenjohtaja korjaa meidän täytyy äänestää tarkistuksesta 214 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt äänestämme tarkistuksesta 215 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 216 puolesta vastaan tyhjää näytti hyväksytyltä, mutta tarkistetaan koneellisesti. Siis tarkistus 216. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 27 puolesta, 22 vastaan hyväksytty. 217 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 218 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus Q puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kappale 2, suuntaviiva, eli kompromissi R puolesta vastaan tyhjää. Anteeksi. Mon Äänestämme Kiitoksia, että olitte valppaina. Talousvaliokunnan kappale 25, siitä äänestetään puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt kompromissi R puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten suuntaviiva kahdeksan, kappale kaksi, tarkistus 248 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. 21 raukea, tuo vedet, seuraava vedetty pois, kaksi seuraavaa vedetty pois. Seuraava tarkistus raukeaa. 251 puolesta vastaan. Näytti hylätyltä, mutta tarkistetaan koneellisesti. 251. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta, 28 vastaan hylätty. 252 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 253 puolesta. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 254 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 218 a été euh, adopté. 218 on hyväksytty. 24 raukeaa samoin. 60, 266 ja 67 ja 29. 268 tarkistus puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 268. Ovat äänestäkää. Äänestys päättyy. 23 puolesta 26 vastaan hylätty. Kaksisataakuusikymmentäyhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 270 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan sittenkin koneellisesti 270 äänestäkää. Äänestys päättyy 25 puolesta 21 vastaan hyväksytty. Olitte oikeassa. kuten sanoinkin, niin 25 vedetty pois, kompromissitarkistus S puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja näin myöden siirrymme äänestämään tarkistuksesta 271 Se on sivulla 20 puolessa välissä. Ö, siis se ei ollutkaan Thomas Mannin, vaan Thomas Hendelin 271. Kaksisataaseitsemänkymmentäyksi. Esittelijä vastustaa. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Euh. Sitten kohdasta 29 talousvaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistetaan, jos haluatte. Sähköäänestys 29 talousvaliokunnalta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 33 puolesta 15 vastaan. Hyväksytty. Äänestetään uudelleen. Ovatko kaikki äänestäneet? No niin, Koordinaattoreiden täytyy näyttää selkeät äänestysohjeet. Onko vielä jotain epäselvää? Ovatko kaikki nyt äänestäneet? Minä itse en. Minä en vielä itse olekaan äänestänyt. No niin, nyt kyllä. 26 puolesta, 22 vastaan hyväksytty. Sitten naistenvaliokunnalta 20 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hylätty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nous en venons à l'amendement 293. Ja nyt tarkistus 293 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 294 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Johdanto-osa 1, tarkistus 28 Thomas Hendeliltä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Johdanto-osa 1, kappale 1 naistenvaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 31, Steinruck ja muut puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 2 naisten valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta kolme naisten valiokunta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 34 Figereido puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatosa 5. Eli kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt tarkistus 40 puolesta vastaan. Tarkistetaan, miten tuossa äänestyksessä oikein käy. Eli tarkistus 40, koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 31 puolesta 14 vastaan. Hyväksytty selkeästi. Kompromissi se puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nous votons l'amendement 43 Madame. Tarkistus 43 puolesta vastaan. 43 puolesta, otetaan tämä uudelleen. Se ei raukea siis puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Talousvaliokunnan kappale neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten osa kahdeksan, kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kohtaan neljä, naisten valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten kompromissi F puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten 69 Turunen ja muut puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Johdan, eh, kompromissi G puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten talousvaliokunnan kohta kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten naisten valiokunnan kuutonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 77. Olkaa hyvät ja äänestäkää. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 27 puolesta, 21 vastaan hyväksytty. Ja sitten äänestämme tarkistus 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää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 Etsin nyt tätä tekstiä. Against termin jälkeen ehdotukseni nyt selventää tekstiä. Five against. C'est donc dans la dernière... E- Eli siihen lisättiin siis fight-sanan jälkeen against, taistella vastaan. No niin. Sitten jatkamme parantaa laa, työelämän laatua, taistella segmentaatiota vastaan, antaen turvallisuutta työntekijöille ja niin edelleen. Tämä on tällainen mm, ei niinkään lingvistinen, vaan ihan sanallinen lisäys. Ja nyt äänestämme kompromissista I näin muutettuna puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi I. Ja sitten tarkistus 100, Turunen ja muut puolesta vastaan tyhjää hylätty valiokunnan numero seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Meillä on kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdanto-osaan 12.106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 niiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 on yhteen sopiva puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Talous- ja valiokunnan 12 äänestetään siitä puolesta vastaan. Äänestäkää nyt Eli Ekon 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 vedetty pois. Sitten kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten talousvaliokunnan 14. Ei se raukea, se raukea, eikö niin? Koska 114 hyväksyttiin. Bon, allez, on va voter le 14 Eli äänestetään tästä 14 talousvaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten meillä on kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten johdantosa 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119, 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 Hendel ja muut. Mm, anteeksi, minä aina äh, sanon Thomas Mann, vaikka kyseessä onkin Thomas Hendel. Tämä on nyt joku miele. Se on jotenkin nyt vaan jäänyt aivoihin. Thomas Hendel, anteeksi, anteeksi. Siis tarkistus 120. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 Hendel puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Talousvaliokunnan 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onko ongelmia, herra Ori? Jos ei, niin olemme saaneet äänestyksen siihen vaiheeseen, että voimme nyt äänestää tästä mietintöluonnoksesta kokonaisuudessaan, kun äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Onko joku vielä, joka ei ole äänestänyt? Äänestys päättyy. 49 ääntä 40 puolesta, kaksi vastaan ja seitsemän tyhjää. Ja nyt lainsäädäntöehdotuksesta äänestämme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ää, No niin, äänestys päättyy. 40 puolesta, kaksi vastaan ja seitsemän tyhjää. Sama lopputulos. Voimme onnitella esittelijää. Nous en au vote du rapport d'initiative. Ja nyt siirrymme äänestämään Rova Schröterin Mm, lausuntoluon, eh, mietintöluonnoksesta uuden kestävän talouden työllistämispotentiaalin kehittäminen. Meillä on talousvaliokunnalta viisi, eh, ympäristövaliokunnalta ja valiokunnalta näitä esityksiä. Mitä tulee sitten tähän otsakkeeseen? 22 Essayah äänestetään puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kohta yksi ympäristövaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Yksi samalta valiokunnalta puolesta tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 26 puolesta, 22 vastaan. Muutosehdotus hyväksytty. Kohta yksi. Puolesta vastaan tyhjää. Aluekehitysvaliokunnalta vastaan tyhjää hyväksytty kaksi komissiolta. Tarkistetaan koneellisesti. 11 aluekehitysvaliokunnalta äänestys alkaa. Oletteko äänestyneet? Äänestys päättyy. 27 puolesta, 20 vastaan. Hyväksytty. Kaksi talous- ja rahavaliokunnalta muutosehdotus D, kukaan vastaan, puolestaan hyväksytty. Viisi ympäristövaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Yksi talous- ja rahavaliokunnalta hyväksytty. 21. Envivaliokunnalta hyväksytty Itreltä kolmekymmentäkolme puolesta vastaan hyväksytty. Ekon valiokunnalta hyväksytty kompromissiehdotus E vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten muutosehdotus BB puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Kompromissiehdotus BB. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta 26 vastaan. Kompromissiehdotus hylätty. Muutosehdotus 25 puolesta vastaan. Eli toistetaan 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Muutosehdotus 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta kolme, muutosehdotus F, hyväksytty. Kohdan toinen osa. Ja muutosehdotus 6 Envi-valiokunnalta puolesta vastaan hylätty. Muutosehdotus 21 IPRE-valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Enviltä muutosehdotus 8 puolesta vastaan hyvä, äh, tyhjää äh, vahvistetaan koneellisesti, eli kahdeksan Envi-valiokunnalta. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta, 25 vastaan. Hylätty hylätty. Samalta valiokunnalta numero yhdeksään puolesta vastaan tyhjää hylätty. kymmenen samalta valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 samalta valiokunnalta puolesta vastaan hylät, tyhjää hylätty. Anteeksi, hyväksytty. Kohta neljä, muutosehdotus G, puolesta tyhjää hyväksytty. Eh, Muutosehdotus kaksi Enviltä. Neljä Envi valiokunnalta hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää, hylät, hyväksytty. Muutosehdotus 38 Esäjäiltä hyväksytty. Tarkistetaan 38 vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta, 19 vastaan. Kaksi tyhjää. Hyväksytty. Muutosehdotus 39 Ludvigsonilta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 40 se on vedetty pois. Sitten kompromissiehdotus H. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Regi-valiokunnalta muutosehdotus 14. Puolesta vastaan tyhjää, Hyväksytty. Ensimmäinen osa kohdasta kaksi, muutosehdotusta 12 hyväksytty. Muutosehdotus 44 Thomas Manilta puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. Kohta 7 kompromissiehdotus I hyväksytty. No niin. Olemme hyväksyneet iin, joten nyt äänestämme Ekon valiokunnan muutosehdotuksesta kahdeksan. Eli kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten muutos kompromissiehdotus J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan koneellisesti. J. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 26 puolesta 20 vastaan. Ei yhtään tyhjää hyväksytty. Sitten regivaliokunnalta numero kaksi puolesta vastaan. Ty. Eli toistetaan. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten mennään kohtaan 21. Satas kahdeksan. Siihen on suullinen muutosehdotus. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten 108 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Regiltä 6 hyväksytty, ITRE 12 hyväksytty, ITRE 23 hyväksytty, Envi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 7 puolesta vastaan tyhjää. Envi 17 hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissiehdotus K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 4 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Itre 4 Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 38 puolesta, 8 vastaan, yksi tyhjä. Hyväksytty. Itre 5. Siinä on pieni lisäys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 regiltä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä koneellisesti, ilmeisesti oli hyväksytty. Äänestys päättyy. 26 puolesta, 20 vastaan, yksi tyhjä hyväksytty. Sitten on suullinen eh, muutosehdotus esittelijältä. Hän esittää muutosta otsakkeeseen Job Potential for Women and Men in the New Sustainable Economy. Tätä ei ole. Vastustaako joku? Eli äänestyksen puolesta vastaan tyhjää Taitaa olla hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. 25 puolesta 21 vastaan. Hyväksytty. Sitten kohta yksi puolesta, eli naisvaliokunnalta puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. A naisvaliokunnalta äänestetään lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta neljää samalta valiokunnalta hyväksytty. Kompromissiehdotus L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kahdeksan naisvaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten otsakkeesta raukeaako ei raukea. Eli numero 64 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan vielä koneellisesti 64. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 24 vastaan. Hylätty. Kompromissiehdotus M 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 kompromissiehdotus N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 24 Iitriltä puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissiehdotus O puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Muutosehdotus 77. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 78. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissiehdotus B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissiehdotus Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 186 hyväksytty. Kompromissiehdotus R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. viisi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 93 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan 93, äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy 27 puolesta 20 vastaan hyväksytty. Kompromissiehdotus S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kolme. Muutosehdotus 35. Siihen on suullinen muutosehdotus to devise in cooperation with. äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ITRE-valiokunnalta 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohtaan 18 on kaksi muutosehdotusta, jotka on peruttu. Äänestetään kompromissiehdotuksesta T hyväksytty. Kohta 19 kompromissiehdotus U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekonilta kolme hylätty. Kompromissiehdotus V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissehdotus 2V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissiertus X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi valiokunnalta 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äh, toinen osa, regi 1, hyväksytty. Samalta valikolta 5, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolmekymmentä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Iitre 14, hyväksytty. Kompromissiehdotus Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 Se, sitä äänestetään lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 24, 120 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 120. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 26 puolesta 21 vastaan. Hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissiehdotus Z puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 20 envivaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissiehdotus AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 135 suullinen muutosehdotus. Sustainable lisätään sinne. Hyväksytty. 22 Envi-valikunnalta hyväksytty. Yksi puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 2. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi esittelijältä hylätty. Kolme. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Viisi puolesta tarkistetaan nelonen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta 22 vastaan. Tässä on nyt vähän sekaannusta. Aloitetaan alusta. Eli kolmosesta ei, kolmosta ei tarkisteta. Kolmannen oli selvä. Tarkistetaan nyt neljän, kohdan neljään, muutosehdotuksen neljä äänestys. Eli nelonen, siitä äänestämme nyt.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 Siis tässä nyt, minä pyydän nyt, minä pyysin tarkistusta, ette pyytänyt. Emmekä suostu tähän. Uh. Puolesta. Niin, tällä tavalla minä nyt toimin ja tiedätte aivan hyvin sen. Viisi puolesta vastaan. Tarkistetaan. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy 26 puolesta 21 vastaan. Hyväksytty. 6. Numero 6. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Itre 1. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Itre 3. Puolesta vastaan hyväksytty ja hyväksytty, hylätty seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sitten johdanto-osiin. Muutosehdotus kahdeksan hyväksytty. Yhdeksän suullinen Eli Copenhagen Accord siihen lisättäisiin. Eli äänestää yhdeksästä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. johdat osakseen. Sen jälkeen siirrymme regivaliokunnan muutosehdotuksen neljä. Siinä on suullisia muutosehdotuksia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Muutosehdotus 10. Äänestys päättyy. 25 puolesta 22 vastaan hyväksytty. Itre B puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissiehdotus A. Eli, anteeksi, tarkistetaan Itre B. Äänestys alkaa. Eli äänestämme nyt ITRE B. Äänestys päättyy. 26 puolesta 18 vastaan. Kolme tyhjää. Hyväksytty. Johdonto osa E, kompromissiehdotus A. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. jos muutatte mieltä, niin se tietysti sopii, mutta kyllä tämä minusta hyväksytyltä vaikutti. No äänestys päättyy. 28 puolesta 19 vastaan hyväksytty. Johdatosa osa E. Itre 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 on rauennut, raukeaa. Kompromissehdotus B puolesta vastaan hyväksytty. 16, 15. Äh, ja sitten siirrytään 17 muutosehdotukseen. Naisvaliokunnan B hyväksytty. Kompromissiehdotus C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Naisvaliokunnan F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme koko tekstistä. Äh, koneellisesti äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 43 puolesta, yksi vastaan, kolme tyhjää. Hyväksytty onneksi olkoon esittelijä. No sitten me siirrymme viimeiseen tämän aamun äänestykseen, joka on tumma Hendelin aiheesta epävarmassa asemassa olevat naistyöntekijät. Kappale 1, numero 11 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Markin. Saisinko pyytää tästä 14 kohta kohdalta äänestä? Ja vastustaako joku tällaista erillisäänestystä? Jos ei kukaan vastusta, nyt minä luen, luen mitä haluan. Me vetoamme komission ja jäsenvaltioihin, jotta pannaan täytäntöön toimet, joissa tyydyttävä koulutus on tarjolla tytöille. Erityisesti otetaan huomioon nuoret naiset, joilla on maahanmuuttotausta. Tämä olisi yksi osa ja loppuosa oli seuraava. Korostaa sen lisäksi, että naiset äitiysloman jälkeen he pääsevät työhön takaisin. Liberaalit pyytävät kohta kohdalta äänestä, eli tästä nuoret maahanmuuttajanaiset kohdasta. Ensimmäinen osa eh, nuorasta 18, eli maahanmuuttajanaiset eh, asti kohtaan asti puolesta. Ensimmäisen osan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten lopputeksti korostaa, että lapsen jätiin kotiin jääneet naiset voivat palata. Sitten toinen osa puolesta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 go back to work after they've had children. Yeah, but no after, choice. ma- after maternity leave. No mm-hmm. choice. bon. Mm-hmm. Alors, le vote est clos. Äänestys on päättynyt. 16 puolesta, 11 vastaan ja 19, se on se suurin täynnä tyhjät. No mutta tämä tarkoittaa, että toinen osa on hyväksytty. Anteeksi sekaannus. Sitten kappale kaksi poistetaan tekstiä Girlingin puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sataseitsemäntoista, puol- siis numero 16, anteeksi, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjä, 12 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissia puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kue pyytää lisää osasta äänestystä lisäyksenä numero 23, jota ei katsota katetun kompromissilla A. Sopiiko tällainen tulkinta? Kuka ne vastusta. Äänestämme 23 lisänä kompromissina puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty.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 38, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44. Se on vedetty pois. Kappale 8, 20, 40, 5, 6, 7 samanlaiset eh, puolesta vastaan tyhjää hylätty tarkistetaanpa sitten. 454647 äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. 27 puolesta 20 vastaan hyväksytty. Sitten 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. D viideltä ryhmältä kompromissi D puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Numero kuusi. Suullinen tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Kahdeksan. Tarkistetaan. Numero seitsemän tarkistetaan. Äänestys päättyy. 26 puolesta 21 vastaan. Tämä oli aivan selvä. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, selkeästi hyväksyttyyn 9 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 10 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys Hendelin mietinnöstä, koneäänestys, äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. 41 puolesta, 6 vastaan, ei yhtään tyhjää. Onnittelen esittelijää. Monsieur Thomas Mann. Thomas Mann. Ei eh, anteeksi, Thomas Hendel. Täällä iltapäivällä meillä jatkuu kokouskello kello 13.